guten Morgen. Hyvää huomenta kaikille. Meillä on aika iso sali ja täältä puuttuu hyvin paljon ihmisiä sen vuoksi, että nyt samanaikaisesti kun me äh, olemme täällä, niin muissa valiokunnissa on äänestyksiä samanaikaisesti, joten ihan hyvä selitys poissaoloille. Kiitokset siitä, että olette paikalla. Jos me olisimme normaali huoneessamme, huone olisi täydempi, koska täällä on hyvin paljon mielenkiintoisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita asioista. Kiitoksia siitä, että olette täällä. Nyt siirrymme pöytäkirjojen hyväksymiseen. Onko niiden suhteen ongelmaa? Kukaan ei vastusta sitä. Jacques. Thank you. Um, I just wanted to... Kiitos. Minä haluaisin tehdä vain lisäyksen pöytäkirjoihin, koska viimeksi, kun keskustelimme vähemmistökannasta, jonka ryhmä jätti käsiteltäväksi, minulla ei ollut mahdollisuutta reagoida siihen. Ja koska tämä mm, kokouksemme kirjataan ja se menee nettiin, niin haluaisin vain varmistaa sen, että tässä ei ole mitään kummallisuuksia työjärjestyksen noudattamisen suhteen. Me olemme jättäneet sen vähemmistökannan ja tämä on täysin normaali tapa, koska me edustamme vaalipiirejämme. Eli haluaisin tämän laittaa tasapainottaaksemme teidän sanojanne. On tärkeää, että tämä kirjataan. And, uh, I think, uh... Olette oikeassa. Kes, jälkeen äänestysten ei käyty keskustelua eri mielipiteistä. Lopuksi siihen oli mahdollisuus sekä teillä että teidän kollegallanne GUE-ryhmästä, mutta kukaan ei eh, pyytänyt puheenvuoroa äänestyksen jälkeen sanoakseen, mitä hän halusi sanoa. Joten eh, te voitte seurata sääntöjä samoin kuin minä. Ja seuraavan kerran te tiedätte, jos on äänestys äänestyksen aikana, ei voida keskustella erilaisista mielipiteistä, mutta äänestyksen jälkeen teillä on kaikki mahdollisuus puhua niin pitkään ja hartaasti kuin haluatte. Kiitos. Otamme tämän huomioon. Mikäli pöytäkirjoihin ei ole muita huomautettavaa, jos teillä on, niin kertokaa se kokouksen loppuun mennessä. Tarkistetaan sitten, voidaanko muutoksia tehdä. No niin, siirrypä takaisin Saksaan koska meillä on täällä tulkkaus. Eli luurit korville, olkaapa hyvät. Niin, meillä on tänään tulkkaus. Ei, meillä ei ole tulkkausta Hollantiin, Viroon, Liettuaan, Latviaan, Maltaan ja Ruotsiin. Eli ei ole tulkkausta Kroatiaan tai Kroatiasta. Mutta tehän ymmärrätte Saksaa, eikö totta? Hienoa. Te olette saaneet papereissanne lyhyen raportin meidän edellisestä matkasta meidän Blohniin, Bulgariaan 9-11 lokakuuta. Minä en tuntenut Blohtifnia, minä en edes tuntenut koko nimeä ja minä olin todella otettu. Täytyy sanoa, että jos te käytte Sofiassa tai sillä rannikolla, niin Äh, niin käykää Blohnitissa, se on uskomattoman kaunis, siellä on mielettömän hieno historia, pitkä pitkä historia. Olen todellakin iloinen, että matkustimme Blofnitiin, koska tällä tavalla opimme Euroopastamme. Täällä on äh, osia, jotka ovat meille vielä vieraita. Ja juuri kun nyt näen tuolla herra Pitellan, joka on harvinainen vieras joukossamme, mutta ilahduttava vieras, tervetuloa. Hän tulee myös tällaisesta Euroopan nurkasta, jossa on todella kaunis kaupunki, jota useimmat teistä eivät ole nähneet, nimittäin Mateira, ei Madeira, vaan Mateira, Basilikan alueella. Täytyy vain sanoa, että teidän on käytävä siellä, se on ihan pakko. Lentäkää bariin ja vuokratkaa auto ja ajakaa sinne. No niin, siinäpä nyt tämä puheenjohtajan informaatio kulttuurikaupungeista, tulevista kulttuurikaupungeista. Mutta me kävimme näissä paikoissa siis sen vuoksi ei, että niistä tulee kulttuuripääkaupunkeja, vaan siksi, että halusimme nähdä ne. Me käynnistämme nyt kuulemisella. Yleensä kuuleminen tuo mukana hyvin paljon kuulijoita. Nyt on siis kuuleminen, julkinen kuuleminen Euroopan kulttuurisen moninaisuuden sähköisen saatavuuden mahdollisuudet. Me olemme vastuussa kulttuurinäkökulmista, mutta ennen kaikkea olemme vastuussa äh, kulttuurin tietämyksestä ja levittämisestä ja myös kulttuurin suojelemisesta. Ja mikäli niin haluaa, niin äh, myös siitä, että haluamme edistää kulttuurista monimuotoisuutta, samoin kuin ylläpitää ja säilyttää kulttuuriperintöä. Kulttuuriperintöähän ei ole vain rakennukset, vaan kaikki, mikä liikkuu ö, kulttuurialalla. Sen vuoksi haluaisin painottaa sitä, että me olemme hyvin kiinnostuneita cinematografiasta ja audiovisuaalisesta perinnöstä – Nämä ovat hyvin lähellä meidän sydäntämme ja tehän tiedätte, että sen vuoksi äh, digitaalinen ajanjakso on hyvin tärkeä, se on hyvin merkittävä ja luonnollisesti tämä kaikki on seurausta valtavasta teknologian murroksesta. Ja se, mitä me kaikki nyt uskomme, että meillä on varmana sen jälkeen, kun se on digitalisoitu, niin ehkäpä se ei kuitenkaan ole ollenkaan niin varmaa, koska tekniikkakin muuttuu. Meillä on siis parlamentissa, me olimme parlamentissa mukana käynnistämässä europeanaa, jonka tehtävä on huolehtia siitä, että eurooppalainen kulttuuriperintö näkyy, sitä suojellaan ja että se digitalisoidaan ja että se on löydettävissä yhdestä paikasta. Voisi sanoa tällainen kulttuuri Google jossa toivon mukaan menemme vielä pidemmälle ja syvemmälle kuin mikä, mitä Google tekee. Me käynnistimme Europeanan, mutta kuten me tiedämme, niin se ei kuitenkaan ole toimeen, sitä ei ole toimeenpantu kaikissa maissa tarpeeksi pitkälle. Sehän on luonnollisesti hyvin kallis. Me emme maksa, me annamme tähän tavallaan lähtökohdat ja sitten jäsenvaltioiden täytyy itse tuoda digitaaliset teoksensa siihen mukaan. Ja monet ovat tässä hieman epäröineet. Jotkut ovat vedonneetkin Googleen. Esimerkiksi Münchenin kansalliskirjasto, se on täysin Googlessa. Mutta eihän se estä sitä, että mekin otamme sen mukaan europeanaan Uskoakseni meillä on nyt tässä äh, erittäin mielenkiintoinen äh, kysymysluettelo. Me olemmekin kutsuneet tänne asiantuntijoita, jotka toivotan tervetulleeksi ja aloitan äh, tohtori Peter Dusekista, joka on entinen Itävallan yleisradion pääjohtaja ja sen lisäksi televisioarkiivien entinen pääjohtaja. Sitten meillä on herra Paul Keller, joka on Knowledge Landin äh, varapuheenjohtaja Amsterdamista. Tämä on tällainen äh, ajatushautomo. Ja äh, he nimenomaan ovat miettineet sitä, onko kaikki turvassa sen jälkeen, kun se on digitalisoitu. Sitten meillä on Rova Ann-Katrin Loran. Hän on Max Planck-instituutissa vieraileva tutkija Münchenissä. Ja sitten meillä on tohtori Stefan Gradman, joka on professori Humboldt-yliopistossa Berliinissä kirjasto- ja informaatiotieteessä. Äh, kaikki äh, ovat täällä melkein saksankielisiä. Sehän on tietenkin hienoa, mutta kyllä te saatte toki englantiakin puhua. Tehän olette toimittaneet paperin englanniksi, mutta saatte puhua ihan mitä te haluatte. Mutta kuten olen sanonut, niin on erittäin hyvä, että meillä on täällä asiantuntijoita paikalla niin, että mekin voimme sitten äh, toteuttaa ajatuksemme esimerkiksi euroopan alalla. Eli meillä on nyt asiantuntijat, jotka noin 10 minuuttia puhuvat äh, jokainen oman osaltaan ja sen jälkeen meillä on tunnin verran aikaa kysymyksiin ja vastauksiin ja sen jälkeen on vielä mahdollisuus antaa teille äh, kysymys kysymyksiin vastausmahdollisuus. Ja sitten meillä on Kyproksen puheenjohtajakauden edustajat paikalla. Kypros on varmasti hyvinkin kiinnostunut tästä aiheesta, koska varsinkin mitä rakennuksiin tulee, niin Kyproksen kulttuuriperintö on hyvin rikas. Ja sen lisäksi luonnollisesti myös komissio on paikalla. Vielä yksi tekninen asia. Kuten edustaja Schaake jo sanoi, tämä menee nettiin. Joten vasemmalla puolella oleva mikrofoni on se, mihinkä te puhutte. Ja kun olette valmiita, niin muistakaa myös äh, sitten ottaa mikrofoni pois päältä. No niin, avaan tämän kuulemisen ja annan äh, puheenvuoron tohtori Peter Dusekille. Herra Dusek, olkaa hyvä. Ja ich bin gebeten worden hier niin äh, minulle sanottiin, että voin puhua saksaa. Minä olen englanniksi toimittanut teille paperini. Ja onkin niin, että itse asiassa hyvin varhaisessa vaiheessa olen lähtenyt käsittelemään tätä aihetta. Minä, minusta itse asiassa tuli ihan sattumalta Berliinissä assistentti Äh, Oli nimittäin ihan tässä perinteisessä äh, arkistokoulutuksessa 60-luvulla. Äh, ja silloin me opimme lukemaan esimerkiksi latinaa ja hyvin, hyvinkin sujuvasti ja näin. Ja, ää, tämä koski kaikkea ja silloinhan ei niinkään ollut kysymys filmeistä eikä tällaisesta. Ja oikeastaan arkistot ovat olleet tällaisessa ruususen unessa. Mutta lähteethän on kuitenkin säilytetty. Ihmiset ovat säilyttäneet hyvin monia asioita. Esimerkiksi sanotaan, että arkistoihin kerätään kaikki hulluista humalaisiin. Mutta tämä on jaettu hyvin tämä jaettiin silloin hyvin tiukasti erilaisiin osioihin, oikeastaan ilman minkäännäköistä osaamista ja ilman minkäännäköistä rahoitusta koska eihän aikaisemmin ollut tällaista mahdollista digitalisointiin. Ajatelkaapa esimerkiksi vanhoja televisioita, nehän olivat valtavia. Ja tässä kaauksessa sitten tapahtui jotakin. Audiovisuaalinen perintö, Euroopan televisiossa oli oikeastaan pelkkä torso. Meillä äh, oli tällainen, äh, tällaisia tiettyjä ohjelmia, kuten esimerkiksi viisi minuuttia kuuhun, ensimmäisen miehen kuuhun laskeutumisesta, mutta mitä muuta sitten? Kaikkea muuta ei ollut. Äh, sen vuoksi, että musiikki, runot ja kaikki tällaiset jäi ulkopuolelle. Eli äh, ensimmäistä äh, kertaa jossain vaiheessa äh, televisio-ohjelmia tulikin sitten lävitse vuorokauden. Eikä kuitenkaan ollut budjettia, eikä kellään ollut mitään äh, ohjeita, eikä kukaan historioitsija kysynyt, mitä tapahtuu. Eli tässä on tavallaan jätetty huomiota hyvin paljon asioita. Ja sitten pikkuherra Dusek tuli Berliiniin ja oli saanut jonkunnäköistä koulutusta ja lähti sitten 70-luvulla televisioon ja radioon tekemään ohjelmia esimerkiksi fasismista ynnä muusta. Ja, ja sitten herra Dusek käytti näitä, tätä osaamista ja kävi erilaisissa arkistoissa ja sai erilaisia luetteloita siitä, mitä on olemassa. Ja silloin nämä arkistot olivat ilmaisia, ei tarvinnut maksaa mitään, piti vain odottaa aika kauan, että sai näitä asioita. Ja, ja sitten se lista, jonka olin jättänyt, mitä haluan, niin siinä oli katsoa. Ei ole, ei ole olemassa, ei tiedetä, ei anneta ja niin edelleen. Eli suurin osa tästä informaatiosta sitä ei ollut olemassa. No, sain siitä sitten jonkinnäköisen pienen raivokohtauksen ja yritin todellakin selvittää, mistä tässä on kysymys. Ja tavallaan lähtökohta oli se, että minulle ei anneta tätä tietoa, koska ajateltiin, että sitten tulee muitakin hulluja vaatimaan tätä. No, tästä tämä nyt sitten lähti eteenpäin. Ja silloin tuli myös äh, tämä sana tekijänoikeus äh, esille ja tekijänoikeuksista sitä, että se on kallista tai ja yksi ei anna ja sitä ja yksi ei halua ja sitten on erilaisia oikeuksia, on sivuoikeuksia ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli digitaalisista medioistahan silloin ei vielä edes puhuttu. Mutta tässä nyt on tavallaan oli kysymys ensimmäisestä esteen ylittämisestä. Kaikki äh, Itävallan äh, kansakoulujen ja oppikoulujen äh, opettajat lähtivät kiinnostumaan sitten tästä videoista, historiasta ja tällaisesta. Ja sitten hän tuli uusia välineitä, kuten esimerkiksi LP-levyjen jälkeen CD-levyt ja niin edelleen. Ja silloin tulikin tällainen seitsemänvuotinen koulutusohjelma, jossa oli tavallaan lähdetty tällaiseen systemaattiseen historian ja, ja kulttuurin säilyttämiseen. Ja tarkoitus oli myös, että tätä materiaalia saisi käyttää kaikki. Jos vuodesta 1982 vuoteen 1988 olin tässä ja 1989 minusta tuli sitten Yleisradion johtaja. Ja silloin suuri muutos ja murros tapahtui internetin kautta. 1991 internet avautui. Mehän uskomme, että nyt, että koko maailmassa on aina ollut internet aina ikuisesti, mutta itse asiassa tämä tapahtui hyvin vähän aikaa sitten, sen jälkeen oikeastaan kun koko maailman historia äh, murtui ja kaatui. Ja silloin me uskoimme, että sen jälkeen mitään ongelmia ei enää ole, kaikki ongelmat on ratkaistu ja jatkossa meillä on pelkkää äh, talouden nousua, rauhaa ja iloa ja koulutusta. No, no aika nopeasti me sitten kuitenkin huomasimme tai palasimme arkipäivään. Ja äh, juristit oli sitten myös päästettävä mukaan katsomaan, miten tämä asia hoidetaan. Juristit, äh, niitä heitä on kaksi kategoriaa. Yksi on se joka, kategoria, joka löytää aina ratkaisun vaikeisiin tilanteisiin, kumppanit. Ja sitten nämä, nämä toiset juristit, jotka istuvat toisella puolella ja auttavat äh, sitten vastapuolta vääristelemään asiat niin, että mikään ei onnistu kuitenkaan. Ja tällaista elämä on. Eli aina välillä se, mitä halutaan suojella, sitä ei voidakaan suojella. Minä hyvin nopeasti lähdin mukaan tähän kansainväliseen työhön. Esimerkiksi Hollanti on tässä hyvin pitkällä vuodesta 1988. Se on ollut mukana silloin, kun kaikki käynnistyi. Siellä Oikeastaan Hollannissakin koko tämä kattojärjestö oli tällaisia eläkkeellä olevia historioitsijoita, jotka harrastuksenaan keräilivät tietoja. Meillä ei ollut silloin edessä videonauhuria. Eli silloin tekninen kehitys pakotti meidän kansainvälisen liittomme tavallaan kouluttamaan itseämme sen myötä, että tuli internetti ja tuli kaiken näköiset videot ja sitä sun tätä. Ja ajatellen varsinkin vanhoja näitä videoita ja, ja, ja elokuvia, niin ne eivät olleet kovinkaan hyvälaatuisia ja ne menettävät niistä menee paljon informaatiota ja LP-levyt raapiutuvat ja itse poltetut CD-levyt myöskin tyhjenevät kuuden seitsemän vuoden aikana ja niitä ei voi enää käyttää. Ja tämä on suuri ongelma. Ja sen vuoksi täytyisi hyvin no-, nopeasti, tai silloin piti löytää hyvin nopealla aikavälillä ratkaisu. Mutta pitkän aikavälin ongelmahan tämä on. Eli 80-luvun lopussa tämä siis sitten tavallaan ratkesi kansainvälisesti ja 90-luvulla kattojärjestöinä meillä oli erittäin suuria haasteita, meillä oli paljon jäseniä, meillä ei ollut rahaa, sitä piti yrittää löytää joka puolelta ja samanaikaisesti tuotantoyksiköissäkin myös rationalisoitiin ja Albania, Kiina, joka puolella oli tällaisia mediaarkistoita. Ja mediaarkistohan tarkoittaa sitä, että niihin kerätään alueellista osaamista, kulttuuria. Eihän Eurooppaa voida, tavallaan kulttuuria voida ylläpitää ilman näitä paikallisia kulttuuriarkistoja. Mutta me tarvitsemme myös muuta, koska eihän voi olla niin, että äh, Googlen valtava taloudellinen menestely tapahtuisi ihan vain tekijän oikeuksia polkemalla. Ja sen lisäksi maiden välilläkin on suuria, valtavia eroja liittyen siihen, millä tavalla ihmiset saavat käyttöönsä audiovisuaalisia audiovideoja, näitä audiotuotteita. Esimerkiksi Ranskassa koska monta kertaa esimerkiksi Ranskassa on tällä tavalla näin, että tekijänoikeudet menevät, kun on arkistoitu tietyksi ajaksi jotain teoksia. Eli siis erot ovat valtavia, valtavia, valtavia ja ne vaihtelevat maasta maahan. Ja esimerkiksi Unkarissa on ratkaistu tämä sillä tavalla, että digitaalinen pääsy valtiollistettiin ja, ja kaikki tuotteet tavallaan valtiollistettiin. Eli tässä kyllä tarvitaan ehdottomasti eurooppalaista yhteistä ratkaisua. Ja vain yhteinen eurooppalainen eh, Eurooppa voi eh, ratkaista näitä tekijänoikeusongelmia esimerkiksi USA ja Kiinan su- suuntaan. Ja eh, monissa asioissa on myös hyvin paljon epäselvyyksiä. Kenellä on tekijän äh, tiettyihin äh, esimerkiksi digitalisoituihin teoksiin? Ovatko he näitä kulttuurityöntekijöitä vai keitä he ovat? Kulttuuri, koulutus? Minä uskon, että äh, me olemme löytäneet ratkaisun nimenomaan kirjastojen kautta sen vuoksi, että siellähän kirjastossa esimerkiksi opiskelijat kaikki pääsevät kiinni tähän materiaaliin, mutta on erittäin tärkeää, että meidän täytyy huolehtia näistä erilaisista materiaaleista. Me emme voi kaikkia perusmateriaalia avata kaikille. Meidän täytyy huomioida myös tietty tietosuoja. Me tarvitsemme eurooppalaisen ratkaisun. Me tarvitsemme tietynlaisen ratkaisun tähän ja millä tavalla me sen voimme ratkaista. Se on monimutkaista ja vaikeasti toteutettavissa. Ja sen lisäksi mitä, meidän täytyy myös tietää, mitä missäkin on. Ja tämä tällainen, mitä missäkin on, sen täytyisi olla ilmaiseksi saatavissa internetin kautta, ihan kuten esimerkiksi eh, kirjastojen nämä tällaiset eh, sisältöluettelot. Mutta yksi asia on ihan selvä. Jos on suuria tällaisia suosikkeja, tunnettuja, suosittuja rikosromaaneja, oopperoita tai muuta. Millä tavalla niitä kohdellaan? Minusta tässä ei oikeastaan tekijänoikeus ei ole se suurin ongelma, vaan sitä täytyy miettiä uudella tavalla. Ja olisin todella iloinen, jos te voisitte tätä käsitellä. Jos on tavallaan tämä käyttöongelma, joka halutaan ratkaista ja, ja millä tavalla sitä esimerkiksi, miten se öö, korvataan, onko se viisi senttiä per jokainen kerta, kun on luettu netistä jotakin, vai onko tässä jonkinnäköinen könttäsummajärjestelmä. Mutta täytyy, täytyy huomioida myös tämä kaupallisuus. Meidän täytyy ratkaista nämä erot vähäisen käytön ja suuren käytön välillä. Ja minä olen mukana kun on Wagnerin juhlavuosi, minä olen mukana tällaisessa äh, Wagneria koskevassa kilpailussa. Minä olen 68-vuotias ja äh, minulta kysyttiin sitten, että millä tavalla tämä hoidetaan. Ja minä sitten sanoin, että no oletteko te koskaan ajatelleet, että ihmiset voivat etsiä netin kautta kaikki nämä ratkaisut, ja nuorethan olivat ihan tietoisia siitä. Mutta meidän täytyisi voida oppia uudella leikkisellä tavalla tällaisista pienprojekteista. Eli ei aina tällaista yhteisratkaisua, että kaikki maat, kaikki arkistot, eh, kaikki tiedostot olisivat huomenna käytössä. Ei vaan meidän täytyisi huolehtia tavallaan siitä, millä tavalla näitä voidaan käyttää ja tavallaan rakentaa tällainen askelsuunnitelma niin, että me pääsisimme eroon näistä ongelmista ja vaikeuksista, joita meillä on. Mutta en minä usko, että tähän 30 vuotta menee sen vuoksi, että meillä ei ole aikaa, koska meidän täytyy ylittää nämä digitaaliset esteet ja hoitaa ne. Kiitos. Siinä kävimme lävitse koko historian. Minä olen tarpeeksi vanha. Muistaakseni kaiken tuon olen elänyt sen mukana. Ja tiedän, että 15 vuotta sitten emme olisi voineet kuvitellakaan, missä me nyt olemme. Joten meidän täytyy, ihan kuten te sanoitte, elää mukana ajassa. Ja toivon, että tekijän oikeuksien suhteen löytäisimme eurooppalaisen ratkaisun. Mitä nopeammin, sitä parempi. Mutta kuten te itse tiedätte, niin se on valtava ongelma sen vuoksi musiikki, elokuva, dokumenttielokuvat, kaikkien täytyy saada oikeutus ja on erittäin vaikeaa laittaa kaikkia yhteen ja samaan direktiiviin. Tässä täytyy tehdä hyvin huolellisesti työtä ja ehkäpä meillä on sitten mahdollista eriyttää myös nämä, ihan kuten te sanoitte, myös nämä tällaiset pienet yksittäiset pyynnöt, nekin ovat tärkeitä. Ja sitten tämä tällainen suurempi lähestymistapa, sitä täytyisi ehkä hieman vahvistaa. Sitten vielä hyvät kollegat, mä ajattelin, että voit kuunnella nyt Kroatiaa ja Schalke nyt Hollantia. Nyt me saimme tänne tulkkauksen myös niillä kielillä. No niin, herra Keller on kadonnut. Ei, kun siellä hän oli. Herra Keller, te tulette Knowledge Landista. Amsterdamilainen ajatushautomo. Um. Kiitos, mutta minä puhun englantia. Kiitokset siitä, että kutsuitte minut tänne arvokkaaseen tilaan puhumaan. Olen valmistellut esityksen, jossa on kysy minun työstäni Knowledgelandin toiminnasta näissä suurissa digitointihankkeissa. Olemme työskennelleet Alankomaissa, kuten kollega tuossa juuri mainitsi, vuodesta 2005 lähtien suuren digitointiprojektin puitteissa. Kysymys on Images for Future ja meillä on tällä tavalla digitoitu suurta määrää arkistoja ähm, erilaisista instituutioista, museoista ja muista arkistoista käsin ähm, mukaan lukee myöskin valokuvaus. Ja kaiken lisäksi eh, Knowledge Land on viimeisen vuoden aikana, neljä viimeisen vuoden aikana ollut mukana Europeanassa ja erityisesti olemme työskennelleet juuri tämän lisensointipuitteiston eh, kanssa, äh, kuinka siis taataan sääntö tähän kaikkein suurimpaan eurooppalaisen kulttuurisen perinnön projektiin. Minulla on aika äh, visuaalinen esitys, toivon mukaan nuo äh, screenit ovat riittävän isoja ja sitten haluaisin esittää teille todella tällaisen kuvan, joka osoittaa nämä ongelmat, joista tässä oli äsken kysymys. Olemme osoittaneet jo, että konferenssissa kolme viikkoa sitten mistä on kysymys. Ja tässä siis vastataan siihen kysymykseen, milloin arkistot ovat todella yleisön saatavilla. Ja kysymys on siitä, että ei vielä erityisesti ääni ja kuva materiaalia on digitoitu 97 000 tuntia suunnilleen audiovisuaalista materiaalia ja siitä tällä hetkellä 17 300 tuntia ovat koulutus tukialustojen kautta käytössä. Siis koulutus alueella on mahdollista niitä käyttää, vaikkapa opiskelijat voivat niitä käyttää. Ja tämä siis yleisön saataville toimittaminen on ollut käynnissä jo kuuden vuoden ajan. 259 tuntia on nyt käytettävissä sähköisesti. Ja näin siis yhdellä napin painalluksella internetissä on tietysti vain osa tästä tiedosta euscreen.eu on esimerkiksi yksi EUn rahoittama projekti. Tämä siis osoittaa, kuinka suuresta ongelmasta on kyse. Tekniset kapasiteettimme eivät riitä ja samoin tähän liittyvät myöskin tekijänoikeuskysymykset. Palaan siis tähän alkuperäiseen esitykseeni. Niin Tänään haluan puhua omasta kotikaupungistani Amsterdamista. Enkä tiedä, näettekö tästä, mutta tämähän on ilmavalokuva tästä Amsterdamin museoalueesta. Alun perin sehän oli kaikkein suurimpia museoita Amsterdamissa ja nämä kolme museota, siis Van Gogh-museo tuossa keskellä, sitten Stedelijk-museo, siellä on nykytaidetta, ja sitten Rijksmuseum, jossa on siis kansallismuseona 1800-luvulta, 1600-luvulta aina kultakauteen saakka teoksia. Ja näette tästä, jos nyt hiukan tätä tarkennamme tätä kuvaa, että Rijksmuseon ja Stedelikin museon yhteysside on se, että molemmat ovat olleet mukana äh, tässä äh, asiassa viimeisen kymmenen vuoden aikana ja ne ovat todella voimakkaasti edistäneet tätä asiaa Amsterdamissa. Ja äh, museohan on ollut myöskin kymmenen vuotta suljettuna äh, remonttitöiden takia. Jos ajatellaan sitä, että kuinka saadaan sähköisesti saataville nämä äh, kokoelmat, niin se on varsinainen kysymys. Ja me olemme todellakin saaneet erilaisia tuloksia. Aikaiset molemmat museot ovat luoneet uudet nettisivut, koska tässä juuri töiden takia museot ovat olleet suljettuna, niin sen takia sähköinen saatavuus on hallittu taada. Jos katsotaan sitten ne eri tuloksia, niin ne ovat aikalaisia suuria eroavaisuuksia. Katsotaan Rijksmuseumia tässä ensinnäkin. Siellä on siis 1600-luvulta kokoelmia. He viime viikolla tiistaina itse asiassa aloittivat uuden nettisivun Rike Studio, se on nimeltään, ja se on todella uskomaton. Huomaatte, kuinka tästä, että tällä tavalla kulttuurilaitosten nettisivujen pitäisi tältä näyttää, ja jos katsotte todella näitä näitä teoksia, niin ne ovat todella tässä keskipisteessä. Heillä on satoja, kymmeniä tuhansia ähm, äh, teoksia tällä tavalla sähköisesti saatavilla. Ja voitte myöskin zoomata, katsoa yksityiskohtia näissä teoksissa ja voitte myöskin ähm, äh, saada tämän omalle koneellenne tämän äh, kuvan ja näette, tässä on myöskin erilaisia ikoneja tuolla alhaalla, on saksia ja muita mahdollisuuksia, joilla voitte näitä kuvia käyttää omiin tarkoituksiin. Ja todella kehotan teitä menemään katsomaan. Tämä on todella esimerkki siitä, kuinka museon nettisivu pitäisi suunnitella, miltä sen pitäisi näyttää. Ja tämä todella vie teidät näiden kokoelmien keskelle. Ja tässä käytetään kaikki mahdollinen kapasiteetti, jota on käytettävissä. Kuinka he tämän sitten tekivät? No tietystikin Ensinnäkin hän se, että jos on käytössään 1600-luvun maalauksia, niin tietysti tähän liittyvät tekijänoikeuskysymykset. Suurin osa niistä teoksista on sellaisia, joissa ei ole enää mitään tekijänoikeusvaatimuksia. Ja Rijksmuseon tässä yhteydessä on pitänyt toimia sillä tavalla, että että he pelkästään eivät voi tehdä mitä haluavat näillä teoksilla, koska mitään tekijänoikeusrajoituksia ei ole, vaan teidän on tietysti pitänyt myöskin miettiä sitä, mitä yleisö toivoo ja he ovat halunneet olla yleisön käytettävissä. Tämä tietystikin näinä kovina aikoina, kun budjetit pienenevät ja tulosvaatimukset ovat kovia, ollut aika rohkea askel ensimmäiset kokemukset ovat olleet kuitenkin hyvin myönteisiä. He ovat todenneet, että äh, me tietysti äh, saamme digi äh, tuotteiden myynnistä hyvin vähän rahaa ja itse asiassa tässä tarkoitus on vain tuottaa sellaista palvelua, että ihmiset voisivat näitä käyttää ja tarkoitus ei olekaan tästä saada suuria summia. Materiaali on siis nyt käytettävissä yleisöllä ja tulokset ovat olleet varsin positiivisia. Ja tällainen liiketoimintamalli nyt on sitten tässä otettu käyttöön. Tämä on siis yksi näistä nettisivuista ja museo halusi tällä osoittaa että äh, kokoelmat ovat kaikkien saatavilla, äh, vaikka museo on ollut jo suljettuna. Tämä rakennus tietysti on nyt uudistettuna todella upea. Kehotan teitä käymään myöskin siellä. Katsotaanpa sitten toista museota, Stedelijk museota äh, Tämä Google-kuva on vähän vanhentunut, sillä tämä museo avattiin juuri uudelleen kuukausi sitten. Se on todella suosittu tällä hetkellä ja he todella voivat esitellä kokoelmiansa, mutta he voivat tehdä myöskin sen silloin, kun museo oli kiinni. Ja kokoelmat todella saatiinkin kaikkien saataville parhaalla mahdollisella tavalla. Ja katsotaanpa sitten tätä sivua. Tämä, jos klikaatte tuonne museon sivulle, näette tämän näkymän. Ja siellä on aika pieniä kuvia siellä. Ja nuo ja tuolla sanotaan, että nämä teokset eivät ole saatavilla oikeuskysymyksien vuoksi. Ja tällaisen kuvan siis tästä saatte, ja jos näette nyt juuri tämän kuvan, niin tässä voitte myöskin zoomata, tarkentaa näihin kuviin. Tämä on siis maksimissaan se, mitä he voivat teille näyttää. No tietystikin Sterilik-museon kokoelmat ovat erilaiset. Kysymys on 1900-luvun teoksista ja suurimmat, suurin osa niistä on tekijänoikeuksien piirissä. Ja tämä tekee siis hyvin vaikeaksi saada tekijän oikeuksiin vaikkapa yhteys ja saada heidän kanssaan sopimus tehtyä. Ja tietysti myöskin konservoinnin näkökulmasta äh, tämä on ollut aika hankalaa. He ovat tietysti tehneet kovasti työtä tämän eteen, mutta jos sitten katsotte vaikkapa jotakin kuvaa, joka on heidän kokoelmassaan ja ähm, äh, saattaa olla, että vaikka se on fyysisesti olemassa, niin tekijänoikeuskysymysten takia se ei ole ollenkaan saatavilla tällä äh, sivulla ja näette siis tällaisen näkymän. En mene nyt yksityiskohtiin, tämä liittyy kollektiivioikeuksiin ja äskeinen puhuja puhui tästä yleisesti ottaen hallinto ei ole niinkään pyrkinyt tällaisen sähköisen saatavuuteen. Sitä ei ole vaadittukaan, net ei ole ollut käytettävissä, mutta joka tapauksessa tämä tällä hetkellä aiheuttaa ongelmia. Mennäänpä sitten taaksepäin. Kysymys on siis kahdesta hyvin erilaisesta asiasta. Ähm, molemmissa haluttiin päästä samaan lopputulokseen, mutta tulokset ovat kuitenkin erilaisia ja tämä on tämän projektin rakenne. Ja ehkäpä sitten tässä voidaan ajatella myös tätä eurooppalaista hanketta. Jos katsotte museokokoelmia, niin yleensä ne voidaan jakaa metatietoon, eh, vaikkapa myöskin nämä kulttuuriperinnekysymykset, eh, mukaan lukien arkistot. Meillä on siis metatieto, jonka kattavat instituutioiden tekijän oikeudet ja sitten tässä on kolmen eri, kolme erilaista statusta. Täysin vapaasti käytettävissä olevat tulokset, kuten Rijksmuseossa, sitten sellaiset teokset, joissa kenties instituutiolla on tekijänoikeudet ja sitten on kolmansien osapuolten tekijänoikeudet ja tämä koskee juuri tätä Stedelijk-museota suurimmaksi osaksi. Mitä tulee näihin täysin vapaaksi käytettävissä oleviin teoksiin ja omaan ähm, tekijänoikeukseen äh, tältä osin Euroopanassa meillä ei ole suuria ongelmia. Sama koskee myöskin tätä omaa tekijänoikeuskysymystä. Instituutiot pääasiassa, laitokset voivat päättää, haluatko he saattaa saataville jotakin. Ja nämä kolme asiaa siis liittyvät julkisen sektorin tiedon saanti direktiivin ja se lienee täällä parlamentissa käsiteltävissä tällä hetkellä. Ja, ähm, ähm, tiedän, että aika paljon itse asiassa vastustusta on ollut tältä osin kulttuuriperinnelaitosten taholta, mutta kuitenkin tämä on hyvin tervetullut asia ja meidän pitäisi saada aikaiseksi se, että nämä laitokset olisivat mukana Kysymys on julkisesta laitoksesta. He toimivat julkisesti mukaan lukien se, että heidän täytyy saada kansalaisten saataville nämä teokset, jotta kansalaiset voivat näistä nauttia ja että muut voivat lähteä sitten myöskin näiden kokoelmien päälle rakentamaan muuta tietoa ja saatavuutta Euroopassa. Suuri ongelma on sitten tämä kolmansien osapuolten tekijän oikeus ja tämä itse asiassa Äh, liittyy useisiin asioihin, jotka ovat tällä hetkellä vireillä. Äh, Orpo-teos äh, tulokset, työt esimerkiksi liittyvät tähän. Ja katsotaanpa sitten europeana, niin näette, kuinka paljon europeana on syötetty esineitä vuosisadoittain. Ihan juuri 1900-luvulta on kaikkein vähiten. Nämä liittyvät tekijänoikeuskysymyksiin. Ja kulttuurituotannossa – tässä on ollut valtavaa kasvua. Ja tässä on tämä 1900-luvun musta aukko ja tämän takia suurta osaa kulttuuriperinnöstä ei ole voitu saada saataville, koska tekijänoikeudet eivät sitä salli. Ja johtopäätökseni tästä sitten tulee tässä. Mitä voimme tehdä, jos ainoa ratkaisu ainoa ratkaisu tähän, jos haluamme päästä siihen, että kulttuurilaitokset todella saittavat sähköisesti saataville nämä teoksensa, niin meidän täytyy muistaa, että on pyrittävä sovittamaan yhteen tekijänoikeuskysymykset muiden mahdollisten tähän liittyvien ongelmien kanssa. Meillä on poikkeuksia esimerkiksi näiden tiettyjen tahojen kanssa. Koulutuksessa tietysti käytetään näitä teoksia ja sen takia olisi tärkeää, että voitaisiin saada saataville nämä kokoelmat. Tällaisia poikkeuksia siis tarvitaan ja mm, jos emme halua tähän mennä, niin ehkäpä sitten voisimme lopettaa unelmoinnin sellaisesta tilanteesta, jossa kaikki on saatavilla sähköisesti ja että kaikki todella voivat käyttää näitä hyviä resursseja, joita digitoinnin puitteissa olemme nettiin saaneet. Siis pyytäisin teitä todella miettimään sitä, että nämä kulttuuriperintölaitokset lähtisivät tähän mukaan. Ja tämä on asia, joka täytyy todella hyvin sovittaa toisaalta tekijänoikeuksien haltijoiden, toisaalta kaupallisten kysymysten ja muiden asioiden välillä. Muutoin saattaa olla, että äh, suljemme täysin pääsyn ja osoitinkin teille nämä äskeiset luvut siitä, kuinka paljon on digitoitu teoksia äh, ja muutoin, muutoin menemme äh, todella äh, sellaisen tilanteeseen, että kukaan ei siitä höydy. Ja vielä yksi äh, tieto äh, teille. Kun kysymme tieto, tekijänoikeuksien haltijoilta kysymyksiä, tämä liittyy Stedelik-museoon, että haluaisivatko he että museo saattaisi saataville sähköisesti heidän materiaalinsa. Saamme oikeastaan saman ratka- vastauksen. Pieni vähemmistö, 1,5 prosenttia, ei siihen haluaisi, eli että museo ei niin saisi tehdä. Mutta uskon, että meidän täytyy nyt todella ottaa huomioon kaikki nämä oikeuksien haltijat, itse taiteilijat, heidät pitää saada, he, he haluaisivat todella, että museot saisivat heidän teoksensa saataville ja museot täytyisi saada siis tähän mukaan. Tarkoitus oli puhua siis myöskin europeanasta ja osoittaisin vielä, miltä europeanan pitäisi näyttää, jos verrataan ne Rijksmuseoon ja klikkaatte siinä sitten tähän kuvaan, niin mielestäni tämä on se tapa, jolla meidän pitäisi saada nämä kokoelmat kaikkien saataville. Kiitokset siitä, että kuuntelitte ja äh, todella rohkaisen teitä käymään täällä Rijksmuseon nettisivulla. Kiitos. Siinä oli myös paljon mielenkiintoista asiaa. Ja tämä viimeisin tieto, mitä näytitte, oli meille erittäin mielenkiintoista, koska meillä on ollut kuulemisia, jossa on ihan sama näkemys. Että näitä täytyy voida nähdä internetillä mutta tämä on ongelma korvausten suhteen. Tämä on keskustelu, jota käymme jatkuvasti. Seuraavaksi Ann-Katrin Lorraine, Max Planck-instituutti Münchenistä. Olkaa hyvä. Millä kielellä haluatte? Englanniksi kiitos. Hyvää huomenta ja kiitokset tästä mahdollisuudesta puhua näin kunnianarvoisan kokouksen edessä. Olen vieraileva tutkija Max Planck-instituutissa koskien henkistä omaisuutta ja kilpailulakia, mutta tässä ilmaisen itseäni omana itseäni. Tiedoksenne vain olen laatinut yksityiskohtaisemman paperin, joka on puheenvuoroni pohjana, ja se on saatavilla kulttuurivaliokunnan nettisivustolla. On paljon mahdollisuuksia online-saatavuudelle kulttuurillisen sisällön suhteen enemmän kuin mitä me luulemme. Meidän täytyy vain ottaa ne käyttöön. Kun laatijat hakevat juridisia ratkaisuja tämän toteuttamiseen, tulos on hyvin usein umpikuja. Eikä tämä johtu ainoastaan siitä, että tekijänoikeuslaki ei ole tarkoituksen sopiva, vaan sen takia, että juridiset menetelmät ovat vanhentuneita. Kun uusi saatavuusmahdollisuus on identifioitu markkinamahdollisuutena, politiikan laatijat hyvin usein ryhtyvät laatimaan räätälöityjä ratkaisuja, joka vaatii lain mukauttamista ja uusien juridisten välineiden hyväksymistä. No ihan hyvä, näinhän tekijänoikeuksissa aina on tehty, mutta mutta tämän tyyppinen lähestymistapa, se ei ole kattava lähestymistapa. Me olemme saavuttaneet kriittisen pisteen tietoyhteiskunnan kehityksessä. Saatavuus, sitä ei tulisi ohjata ainoastaan markkinaintreksien taholta, vaan sen tulisi tulla mahdolliseksi tekijänoikeuksien kautta. Lain ei tulisi vain seurata perässä me emme tarvitse uusia juridisia tekstejä, vaan me tarvitsemme avoimemman tekijänoikeusjärjestelmän, jonka periaatteet ovat niin vahvat, että saatavuusmahdollisuudet voidaan ottaa käyttöön aina kun sellaisia löydetään, jotta yhteiskunta niistä hyötyy. Tekijänoikeuksissa tulisi hyväksyä saatavuuspaikkojen arvo markkinapaikkoja täydentävinä paikkoina. Eurooppalainen kulttuurinen monimuotoisuus on täydellinen sisämarkkinoiden katalysaattori, jotta saataisiin tällainen hyveellinen kemiallinen reaktio aikaiseksi. Ja tämä saisi tekijänoikeudet kehittymään omistajuusmallista saatavuus, saatavuusmallin suuntaan. Olen toiminut musiikkiteollisuudessa ja sen jälkeen kuluttaja alalla. Ja entinen kollegani musiikkiteollisuudessa kysyi minulta, että miten sinä voit tehdä työtä ihmisille, jotka haluavat ladata kaiken ilmaiseksi. Ja sitten uudet kollegani kuluttajajärjestössä kysyivät minulta, että miten sinä olet voinut tehdä töitä tekijänoikeusjärjestölle. No itse asiassa näiden ei tulisi olla ristiriitaisia keskenään. Ne ovat erilaisia mutta sen ei tulisi estää niitä menemästä eteenpäin. Voitaisiin ottaa esimerkiksi yksi uusimmista innovaatioista pilvipalvelut. Tekijänoikeuslaki ei tällä hetkellä esitä oikeita kysymyksiä. Tässä ei ole kysymys siitä, että tiedettäisiin, miten pilvipalvelut vaikuttavat tekijänoikeuksiin. Tietenkin ne vaikuttavat niihin enemmän tai vähemmän. Kysymyksenä on enemmänkin se, että tulisi mahdollistaa pääsy ja palvelujen syntyminen mahdollisimman nopeasti ilman, että haaskataan aikaa ja ilman, että haaskataan niitä taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuisuuksia, mitä sieltä on saatavilla. Koska kun me tiedämme, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi tuottavuuteen, niin käyttäjinä meidän tulisi pystyä hyötymään uusista innovoivista palveluista. Ja tämä ei tarkoita sitä, että tekijänoikeuksia ei tulisi eikä voitaisi suojella, mutta sitä ei tulisi tehdä yksinomaisen rajoittavan mallin kautta. Saatavuusmalli on tämän sisältölähestymistavan kanssa linjassa. Siinä keskitytään kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja nimenomaan alkuperäisiin oikeuden omistajiin ja luojiin. Sound Exchange on keskitetty järjestelmä Yhdysvalloissa, joka keskittää kaikki äänitallenteet. Ja se on hyvin tehokas järjestelmä. Miksi meillä ei tällaista ole Euroopassa? No tähän on useampia syitä. Toisin kuin Yhdysvalloissa, eurooppalainen lainsäädäntö ei anna lisenssejä tietyille ö, käyttäjille. Ja jos tällainen poikkeus tehtäisiin mahdollisesti Euroopassa, no se on mahdollista, mutta tähän tarvitaan kyllä vielä hyvin paljon lisää työtä tämänhetkinen tekijänoikeus poikkeusjärjestelmä, sen tulisi kehittyä paljon joustavammaksi järjestelmäksi. Yksin oikeudet, se on edelleen se vakiomalli. Tästä tulisi pyrkiä pois, me tarvitsemme enemmän poikkeuksia. Ja tabu pakollisista poikkeuksista, senkin täytyisi kaatua. Mutta tässä ei ole kysymys yksinomaan poikkeuksista joidenkin käyttäjien tulisi pystyä joustavimmissa olosuhteissa, siis tässä puhun käyttäjä, tekijän oikeusrajoituksista, joita tulkitaan. Me emme voi myöskään sallia sitä, että tekijänoikeusjärjestelmä on sirpaloitunut 27 jäsenvaltioihin. Ja tämä vielä tuplaantuu eh, sen takia, että jäsenvaltioissa ei ole riittävää joustavuutta näissä järjestelmissä. Eli sirpaloitumista tulee purkaa ja meidän tulee saada aikaan kattava politiikka, jolla me yhtenäistäisimme, emme harmonisoinsi eh, eurooppalaista tekijänoikeuslainsäädäntöä tätä politiikkaa tulisi hallinnoida nimenomaan saatavuustarkoitus mielessä pitäen kaikkien käyttäjien näkökulmasta. Toinen syy, miksi Euroopassa ei Sound Exchangea ole, on se, että tämänhetkinen hallinnointijärjestelmä ei salli sitä. Ja tästä syystä komission aloite yhteisistä puitteista eurooppalaisille mm, yhteisvalvontajärjestöille on tärkeä aloite myöskin saatavuuden suhteen, mitä tulee uusiin palveluihin ja kulttuurisiin monimuotoisuuteen. Tällä yhteisvalvontajärjestöaloitteella sillä voisi olla myöskin suurta merkitystä siihen vaatimukseen, joka tekijänoikeuksilla on antaa tietoa käyttäjille tekijänoikeuksista, jotta ei jouduta sellaisiin tilanteisiin, jossa syntyy orpoteoksia. Ja tämä on vain yksi ongelma monien niiden vaikeuksien joukossa, jota suurissa digitalisointiprojekteissa on joihin suurimmissa digitalisointiprojekteissa on törmätty. Eli meidän täytyy luoda paremmat olosuhteet, jossa tekijänoikeuksien omistajat voidaan identifioida ja meidän täytyy saada yksinkertaisemmat järjestelmät, jotta saadaan luvat näiden oikeuksien käytölle. Tähän päästään, jos meillä on teosrekistereitä ja yhteisiä lisensointijärjestelmiä. se, että saataisiin uutta online-sisältöä ja saataisiin pääsy tähän tarjontaan, niin tämä on eri asia kuin se, että edistetään laillista tarjontaa. Ja tässä haluaisin kiittää huomiotanne ulottuvuuteen, josta ei tähän mennessä ole paljon keskusteltu, ja minun mielestäni tämä vääristää tätä keskustelua. Hiljattain olemme nähneet säätäjien, lainlaatioiden edistävän niin sanottuja laillisia sisältöjä ja he ovat sanoneet, että tällä äh, tasapainotetaan tilannetta. No, anteeksi vain, mutta juristina minun täytyy sanoa, että en tiedä mikä laillinen tarjonta on tai mitä sen tulisi olla jos keskitymme laittomaan sisältöön, se on äh, väärä lähestymistapa tällaisessa nopeasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä, koska tähän liittyy riski siitä, että äh, se vaikuttaa online-liiketoimintaan ja lisää sitä juridista epävarmuutta, joka näillä markkinapaikoilla on tekijänoikeusasioissa tulisi keskittyä saatavuuteen, mukaan lukien eh, ne, jotka eivät ole ainakaan vielä laillisia, koska tämä ympäristö on liian ennustamaton ja liian nopeasti muuttuva. Meidän täytyy jatkuvasti mukautua uusiin mahdollisuuksiin ja myös se, että esiin tulee uusia ei-kaupallisia käyttömuotoja, niitä ei tulisi myöskään jättää syrjään tai leimata niitä laittomiksi. Tämä tilanne ei ole kestävä miljoonien internetkäyttäjien kannalta, koska eh, heistä saattaa tulla tällaisia potentiaalisia lainrikkojia. Ja sillä on vaikutuksia myöskin yhteiskuntaan, koska yhteiskunta menettää innovaatiomahdollisuuksia. Lopuksi haluaisin sanoa jotakin positiivista, koska meidän täytyy puhua eh, tekijänoikeus positiivisesta asialistasta. Siis meillä on vielä paljon työtä edessämme ja tekijänoikeusdirektiivin tarkistaminen on osa tätä prosessia, mutta on jo olemassa jotakin, joka mahdollistaa pääsyn sellaiseen, joka on kaikkien saatavilla, siis tämä vapaasti käytettävissä oleva materiaali. Sitä ei tulisi pitää pelkästään sellaisena materiaalina, johon ei kohdistu suojaa tai tekijänoikeuksia. Tämä on positiivinen määritelmä ja tämä tulisi tehdä rajat ylittävällä tavalla. Ja tähän liittyy tämä yhteiskunnallinen sopimus tekijänoikeuksiin liittyen ja eurooppalaisen lainsääntäjän tulisi näyttää tässä tietä. Kiitos huomiosta. Ja, vielen herzlichen Dank. Kiitos. Niin, tämä ongelma muuttuu vain ongelmallisemmaksi koko ajan. Meillä oli tilanne, se, tai siis se, mistä me aloitimme. Nyt meitä on 27 maata. Digitalisointia ei ole edes kauan toteutettu kaikissa maissa ja nyt lähtee harmonisoimaan tätä harmonisointi on Euroopan unionissa vaarallinen sana, mutta eh, niin täytyy tehdä. Muuten me emme ole mikään kumppani Aasian maille tai USAlle. Ja Google ja muutkin vielä pallottelevat meillä. No kiitokset myös tästä puheenvuorosta ja positu, positiivisesta ää, eh, lopusta. Ja nyt sitten puheenvuoro herra tohtori Gradmanille Humboldt-yliopistosta. Tuolla hän istuu jo tietokoneensa ääressä. Olkaapa hyvä. Well. Kiitos. Äh, minäkin puhun englantia. Kiitos äh, mahdollisuudesta saada puhua parlamentissa. Kuten te näette, Euroopan logo on tässä ensimmäisessä kuvassa, joten tavallaan oikeastaan puhun henkilönä, joka on ollut mukana Europeanassa alusta alkoen tarkistin tämän puheenvuoron sisällön Haagin toimiston kanssa, vaikkakin minä esitän täällä henkilökohtaisia näkemyksiä, niin tässä on europeana vivahduksia. Olen todennäköisesti myös ainoa henkilö täällä tänään, joka ei puhu tekijänoikeuksista, koska minusta on myös muita asioita. Minä puhun enemmänkin teknisistä asioista, jotka myös ovat hyvin monimutkaisia. Itse asiassa kaksi asiaa Ensinnäkin haluaisin puhua digitalisoinnista, saatavuudesta ja missä me nyt oikeastaan olemme tässä yhteydessä. Ja sen lisäksi haluan puhua linkitetystä avoimesta datasta suhteessa Googleen, tämä norsu kaupassa, josta kaikki ovat täällä puhuneet. Ensinnäkin digitalisointi ja saatavuus. Meidän kulttuuriperintömme, kuinka digitaalinen se on. Meillä on Europeana. Meillä on tässä hyvin mielenkiintoisia lukuja, joita ette varmaankaan näe, mutta meillä on 22 miljoonaa teosta Europeanassa. Monet niistä tulevat Saksasta ja siinä tilanne eroaa muutama, muutamasta vuodesta taaksepäin. Mutta suurin osa kulttuuriperinnöstä ei ole tässä. Suurin osa on siitä yhä vielä tällä tavalla, kuten näette filmeinä tai lehtinä tai tällä tavalla kirjoina kirjastoissa. Tai jopa tällaisena sekavana kasana arkistoissa. Jos tarkastelee näitä kuvia, niin yhtäkkiä europeana vaikuttaakin hyvin hyvin pieneltä. Itse asiassa yksi näistä suurista asioista onkin, kuinka me pääsemme tästä kohtuullisen pienestä europeanasta europeanaan, jonka pitäisi olla ainakin kymmenen kertaa isompi. Ne numerot, joita tarvitaan tämän arvioimiseksi, on esitelty raportissa, jota teille suosittelen luettavaksi. Se on Enumerate-projektin laatima raportti, ja tässä tuskin te näette näitä lukuja, mutta tämän mukaan tilanne on kohtuullisen tyydyttävä museossa ja Paul puhuikin täällä museoista. He ovat digitalisoineet 42 prosenttia siitä, mitä he haluavat. Kaikkein vähiten digitalisointia on tapahtunut kansallisissa kirjastoissa. Se on nimittäin vain 4 prosenttia, joten matka on vielä kovin pitkä. Ja myös se materiaali, materiaali joka jo on digitalisoitu, se ei ole kuitenkaan saatavilla europeanalle. Vain 15 prosenttia siitä, mikä teknisesti olisi mahdollista, on europeanassa. Sitten on myös tämä laatukysymys, jota nyt ensin enempää käsittele, koska paljon tästä digitalisoidusta materiaalista on digitalisoitu sellaisella tavalla, että muutaman vuoden sisään meidän on digitalisoitava se uudelleen, koska suurin osa tästä on kuvia, joiden parissa ei voida työskennellä ainakaan tieteellisesti. Eli siis digitalisointiasia ja sen lisäksi tämä laatukysymys näistä varsinaisista kuvista ja sitten tämä metatieto, joka, jota tarvitaan, jotta näitä tietoja voitaisiin käyttää tehokkaalla tavalla. Joten todellakin kehottaisin teitä painostamaan osapuolia digitalisoimaan hyvällä laadulla ja niin, että digitalisoitu materiaali olisi Euroopan käytettävissä. Näinhän ei ole. Sen lisäksi täytyy miettiä sitä, että olisi äh, tällaiset avoimet standardit digitalisointilaadulle, laadulle, koska jos materiaalia digitalisoidaan sellaisella tavalla, että sitä voidaan täyttää vain tietyissä välineissä, niin eipä siitä ole paljon hyötyä Euroopan kansalaisille. Sitten toinen asia, joka on se kaikkein suurin asia, liittyy tähän linkitettyyn avoimeen dataan tietoon. Kuten te tiedätte, ehkäpä näistä aikaisemmista keskusteluista, joita olette parlamentissa käyneet aikaisemmin julkisen sektorin informaatiosta, jotta tämä olisi saatavilla teknisesti, niin siihen tarvitaan tätä linkitettyä avointa dataa. Noin neljä vuotta sitten tätä tämä tuli. Tässä on neljä sääntöä. Ensinnäkin pitää käyttää standardi-identifiointeja ja standardi HTTP-osoitteita ja sitten käyttää näitä tiettyjä standardeja, kuten Sparkle ja RDF-standardit ja sitten vielä lopuksi linkittää tämä kaikki tähän sisältöön ja silloin se tulee linkitettyä tietoa. Jos tätä haluatte tarkastella hieman yksityiskohtaisemmin, niin tästä on erittäin hyvät kirja, Link Data. Ja sen lisäksi toinenkin kirja, kulttuuriperintökirja, jonka on hiljattain julkaisut Eero Hyvönen. Ja sen lisäksi on myös tällainen kooste päätöksentekijöille. Ja suosittelisinkin, että lukisitte tämän. Europeanassa me olemme lähteneet tähän linkitetyn tiedon tielle en lähde tätä nyt käsittelemään sen yksityiskohtaisemmin, mutta te näette tässä, millä tavalla me mallinnamme asioita Europeanassa. Nämä ovat näitä linkitetyn tiedon kaavioita. Ja tämä johtaa tavallaan tällaiseen kaksitahoiseen lähestymistapaan, jossa on semanttinen verkosto. Ja sen lisäksi tämä lähtee mukaan näin suureen pilveen linkitetyn tiedon pilveen. Tämä edustaa tällä hetkellä noin 500 miljardia ää, äh, tietoa. Tässä on kaiken näköistä informaatiota, myös julkisen sektorin informaatiota. Ja europeana on mukana tässä ää, äh, kuvassa ihan tietoisesti. Ja sitten tämä toinen tekijä, Google. Tällä tavalla Google otettiin, tai käsitettiin vuonna 2005. Ja Jean-Noël Jeanne puhui Googlesta tällä tavalla. Hän vakuutti Euroopan johtajat, jotka sitten pyysivät komissiota viemään asiaa eteenpäin digitaalisen kirjaston nimissä. Ja sitten sehän käynnistettiin ja se myös romahti 2008. Mutta nyt tämä on kuitenkin aika iso asia ja se on saatavina myös linkitettynä avoimena tietona. Sitten me olemme myös nähneet eh, uutta, joka on eh, tällainen eh, tiedon graafi Googlen mukaan. Google on muuttanut tätä linkitettyä standardia sellaisella tavalla, että se luo tällaisen locked-in-tilanteen. Joten kysymys onkin, onko tämä nyt tällaista linkitettyä tietä, applikaatiota vaiko ei? sen lisäksi on myös toinen aloite, johon Google ryhtyi Bingin ja Yahoon ja Andexin kanssa, jotka ovat näitä suuria hakukoneita. He käynnistivät tällaisen schema.org järjestelmän. Ja tällä on pyrkimys luoda tällaista valvottua terminologia kulttuuriteoksista verkossa. Ja se toimii hyvin samalla tavalla kuin linkitetyn tiedon sanastot toimivat. Joten tässä on jälleen sama kysymys, onko tämä tällaista, tällaisen linkitetyn tiedon sanastoa vai ei. Ja sitten vielä yksi asia, joka liittyy sitten poliittisiin asioihin. Ovatko tämä linkitetty tieto ja Knowledge Graph, ovatko ne ystäviä vai kilpailijoita, tai Schema.org, kuuluuko se siihen samaan. Ja jos me katsomme tätä Euroopan taholta, niin tulisiko Europeana tehdä yhteistyötä Googlen kanssa ja mikäli näin, mihin, missä määrin ja millä ehdoin? Näistä on hyvin vaikea tehdä päätöksiä sen vuoksi, että Google on hyvin läpinäkymätön toimija. Eli oikeastaan tämä tällainen läpinäkymättömyys johtaa aikamoiseen paranoiaan myös. Joten se, mitä minä suosittelisin tälle parlamentille, että te tekisitte yhdessä komission kanssa niin hyvin vahvan poliittisen lausunnon, joka liittyisi tähän linkitettyyn tietoasiaan ja, ja että Googleen suhtauduttiin siis siltä, siitä näkökulmasta. Luonnollisesti tarvitsette, tai todennäköisesti tarvitsette asiantuntijoita tähän, joten ehdottaisinkin, että perustaisitte eurooppalaisen asiantuntijaryhmän yhdessä komission kanssa, niin että voisitte tarkastella asiaa syvemmin, niin että siitä tulisi hyvä pohja kaikille eurooppalaisille poliittisille päätöksenteolle. Kiitos. Kiitos, äh, professori Gradman. No niin, me olemme kuulleet nyt neljää asiantuntijaa. Ja He ovat nyt tehneet tässä tiettyjä ehdotuksia, joita varmasti voimme käsitellä. Mutta nämä puheenvuorot jättivät meille myös paljon kysymyksiä, johonka, joihinka meidän on löydettävä vastauksia. Niin, että me löytäisimme keinon vastata tähän näihin ongelmiin vakavasti otettavalla tavalla. Toivon, että me voimme käynnistää tässä nyt keskustelun ja saada hieman äh, vastauksia. Herra Boris, puolalainen kollega. Bardzo dziękuję wszystkim ekspertom za e, interesujące przedstawienie. Kiitokset kaikille asiantuntijoille näistä mielenkiintoisista esityksistä. Tässä lienee kysymys sellaisesta äh, tilanteesta, joka on aika absurdi. Ja toisaalta meillä on siis valtavat odotukset Euroopan kansalaisten taholta, kuluttajien nuorison odotukset, heille internet on keskeinen väline ja lähde, josta he tietoa hakevat ja jolla tietoa hakevat. Ja tämä on myöskin arkioppimisen väline, epävirallisen oppimisen käsine, kä, väline. Ja toisaalta sitten meillä on nämä infrastruktuuri- ja juridiset ongelmat. Minä uskon, että mm, kun ajatellaan teknisiä ongelmia, meidän pitäisi kiihdyttää digitointia ja kaikki kysymykset, jotka liittyvät Euroopan rahoittamiseen ja kaikkien näiden eurooppalaisten rahojen jakamiseen tulevan rahoituskauden aikana. Siinä pitäisi keskittyä digitointiin. Tietystikin tähän liittyy myöskin digistandardien harmonisointi ja itse hankkeiden nopeuttaminen. Ja tässä olen ymmärtänyt, että jäsenvaltioiden pitäisi nyt tehdä läksynsä paremmin. Tietysti parannuksiakin on ollut siinä, kuinka digitointi on edennyt. Haluaisin todeta, että olen samaa mieltä Rova Lorenin kanssa. Meidän pitäisi rohkeammin lähteä standardoimaan ja äh, harmonisoimaan äh, tekijänoikeuksia. Meillä on nyt 27 erilaista järjestelmää, on kansallisia esteitä ja myös malleja, jotka olemme perineet. Ja nämä ongelmat äh, tavallaan tuntuvat olevan ylittämättömiä. Olemme kuitenkin menneet eteenpäin, maailma on mennyt eteenpäin, mutta mutta lainsäädäntö on jäänyt jälkeen teknologian kehityksestä, niin että meidän pitäisi tilannetta seurata ja nopeuttaa tätä juridista muutosta. Tunnelin päässä kyllä näkyy hiukan valoa ja tässä nyt viittaan näihin orpoteoksiin, mutta tämä kuitenkin on pieni askel eteenpäin. Uskon, että juridiset kysymykset, jotka liittyvät tähän vapaan käytön, tähän teosten vapaaseen käyttöön on kyllä asia, joka on hyvin arvokas eh, ja että se olisi kaikkien kuluttajien käytettävissä, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Ja uskon, että tällaiseen juridiseen malliin meidän pitäisi päästä niin, että mm, sillä saataisiin eh, kulttuuriperimä sähköisesti saataville. Googlen osaltahan me olemme täällä ja Muistamme, mitä Google teki, kun digitoitiin pääosa eurooppalaisista teoksista ja muistamme tämän argumentin aivan liian hyvin. Ja muistamme, mitä tapahtui myöskin juuri valiokunnassa täällä parlamentissa tuolloin, mutta meidän pitäisi kuitenkin löytää yhteinen nimittäjä niin, että, että teknologiat, joita meillä on käytettävissämme maailmassa tällä hetkellä ja joita kuitenkin enemmistö kansalaisista käyttää, että niitä käytettäisiin yhdessä juuri näiden vapaan käytön teosten kanssa. Ja tällainen julkisen ja yksityisen kumppanuusmalli, sektorin kumppanuusmalli olisi hyvin tärkeää. Kiitokset vielä näistä äh, teidän viesteistä, ja uskon, että meidän pitäisi erityisesti tästä nyt mm, panna mieleen se, että lainsäädäntötyötä täytyy nopeuttaa, koska odotukset ovat aivan liian kolkeita ja tuntuu siltä, että asiat eivät etene. Kiitokset sitten Pappa Nikolaou Kreikasta. I also want to thank all the participants. Minä haluaisin myös kiittää kaikkia osallistujia ja asiantuntijoita näistä alustuspuheenvuorossa. Kysymykseni on hyvin konkreettinen. Kuuntelin näitä alustuspuheenvuoroja hyvin tarkkaan ja huomasin, että teillä on paljonkin sanottavaa Googlen mukana olosta näissä menetelmissä. Ja vaikkakin tiedän, että näistä on keskusteltu jo pitkään, niin hiljattain luin että hyvin tuntemamme Google menee eteenpäin hyvin nopeasti tällä alalla ja että se on halukas hyvin nopeasti halukas digitalisoimaan teoksia myös Euroopassa. Monissa tapauksissa ei ole mitään tekijänoikeusongelmia. Eli mikä teidän kommenttinne tähän on? Ja toiseksi hyvin tärkeä kysymys Googlen hiljattain julkistama strategia. Sieltä löytyy säännös ja haluaisin tietää, onko tämä totta ja mikä teidän kommenttinne tähän on. Siis he sanovat, että vaikkakin alussa teosten jako on ilmaista, niin jossakin vaiheessa Googlella olisi oikeus veloittaa näihin teoksiin pääsystä. Onko tämä totta? Saisinko teidän kommenttinne näihin kysymyksiin? Madame Sitten Venera eh, Apatou. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. On totta, että tässä on paljon kysymyksiä. Eh, haluaisin todeta, että tämä on kuitenkin hyvin jännittävää aikaa. Meillä oli aikoinaan ensyklopedistit, jotka aloittivat valtavan työn, jotta todella koottaisiin yhteen kaikki tiedot ja taiteet ja annettaisiin ne muiden käytettäviin. Nyt olemme uudelleen tässä ensyklopedistien ajassa, mm, tässä uudessa hienossa digiajassa, jossa pyritään saamaan universaalille tasolle kaikki tiedot saataville ja koottua. Äskettäin Gallo juuri valiokunnasta perusti tällaisen tai johti työryhmää ja tässä kävi ilmi, että tässä on kaksi erilaista visiota ja haluaisin muistuttaa sitä, mitä Rova Lohan tuossa äsken sanoi kysymyksessä tällä hetkellä on se, jatketaanko tähän mennessä käytetyn tekijän suoja mallin kanssa, siis sillä tavalla, että nämä teokset kuuluvat jollekin, joka voi niitä myydä, vai menemmekö sellaisen aikaan, jossa voidaan uudelleen miettiä tätä saatavuuden ja käytön kannalta niin, että muutettaisiin tätä lähestymistapaa. Ja jos nyt sitten mietitään lainsäätäjänä juuri tästä näkökulmasta tätä asiaa, niin kuinka siis kansalaisten oikeudet teosten saatavuuden osalta digiaikana voidaan toteuttaa, ja mitä lainsäädäntöä, minkälaisia tekstejä voimme tässä saada aikaiseksi. Mielestäni tämä lähestymistavan muutos on hyvin tärkeä kysymys. Ja jos ajatellaan näitä lähestymistapoja, niin tämä on varmasti myöskin se keskustelu, jota käydään näiden kahden eri vaihtoehdon ja mallin välillä se, että meillä olisi tällainen yhtenäinen tieto, kanta, yhtenäiset tiedot, niin uskon, että tässä pitäisi pyrkiä suurempaan harmonisointiin lainsäädännöllisesti. Meillä ei ole valinnanvaraa, tähän on päästävä. Tämä on monimutkaista, mutta tämä on myöskin hyvin jännittävää tekijänoikeuskäsite, tämähän on pitkään ollut keskustelun alla Ranskassa, olla keskusteltu juuri elokuvan ja muidenkin taiteenalojen saralla. Toivoisin, että kertoisitte tästä hiukan enemmän. Mitkä poikkeukset ovat mahdollisia? Tarvitaanko eriytettyjä poikkeuksia eri medioiden välillä, kun ajatellaan vaikkapa elokuvaa tai ähm, vaikkapa muita taideteoksia, vaikkapa valokuvaa, tai museoa ja museografisia ähm, tuotteita. Tämä ei ole hyvin selkeä asia ja haluaisin kuulla lisää näistä äh, poikkeuksista. Rova Lohan, Lohan tuossa puhui siitä, että tarvittaisiin sellainen lähestymistapa, jossa keskityttäisiin juuri tähän saatavuuteen. Ja hän puhui siitä, että olisi mahdollista yksinkertaistaa tätä saatavuutta tällaisten rekistereiden kautta. Voisiko hän kertoa tästä hiukan lisää, että mistä tässä olisi kyse, jos oli tällainen yksinkertaistettu saatavuusmalli? Ja sitten lopuksi vielä äh, nyt nostetaan kissa pöydälle. Tässä puhuttiin Euroopanasta. Mielestäni tämä on upea hanke, mutta olin hyvin turhautunut, koska tässä on paljon puhuttu tekniikasta ja mm, määrästä, mutta äh, kun sitten ajatellaan Amsterdamin museoita tai äh, Louvren nettisivua, niin äh, ja sitten jos ajatellaan Eurooppaa, niin kyllähän tässä esteettisesti varsinkin on varsin paljon vielä työtä tehtävänä. Kiitos. Ja sitten edustaja Kavada. Merci, Kiitos puheenjohtaja. Ja haluaisin minäkin kiittää <clears throat> kollegojen tabaan tästä hyvästä ajatuksesta julkisesti koota yhteen asiantuntijat ja koettaa saada lain kautta moderni järjestelmä aikaan. Kuulin lupauksia ja myöskin velvollisuuksia Eurooppa on pahasti jäljessä kulttuuriperintönsä hallitsemisessa ja tämä on surullinen tosiasia. Me olemme menneet julkisen talouden tilanteen takia hyvin hitaasti näissä asioissa eteenpäin ja myöskin sen takia, että alussa meillä oli valtaisia ideologisia taisteluja, jotka olivat hyvin haitallisia. Sitten rahoitus digitalisointiin, sekin aiheutti ongelmia. Ne pari kohtaa, joihin minun mielestäni tulisi julkisessa toiminnassa keskittyä, ovat seuraavia. Ensinnäkin meillä ei ole kulttuuritaloutta ilman tekijänoikeuksia. Olen kuullut kaiken, mitä tästä aiheesta on sanottu, mutta saatavuus, se on perustavaa laatua oleva asia, mutta se on toissijainen Eh, koska päivänä, jolloin meillä ei ole enää mitään teoksia, joita syntyisi, niin silloin eh, teollisuudella ei olisi enää mitään merkitystä eikä sillä olisi mitään sanottavaa. minä haluaisin, että parlamentti ottaisi periaatteekseen sen, että tekijän oikeudet ja se, että tekijät saavat eh, palkkion teoksistaan, se on perustavaa laatua oleva periaate. Ja se, että me puolustamme tätä, niin se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että siitä pidettäisiin hampainkynsin ähm, kiinni, vaan meidän täytyisi todellakin äh, saada tekijänoikeudet eri taiteen aloilla, esimerkiksi mitä monumentteihin tulee, niitä täytyy käsitellä eri tavalla. Me voimme järjestää nämä asiat paremmalla tavalla äh, ilman, että ähm, jätämme huomiota tämän periaatteen, jonka mukaan äh, taiteilijoiden täytyy saada korvaus teoksistaan. Ja toiseksi tässä yhteisessä työssämme lainsäätäjänä ja ammattilaisina, jos me emme löydä huomattavia määrärahoja, niin silloin me tulemme olemaan vuosisatoja perässä ja paljon kunnianhimoisemmat mantereet, esimerkiksi Kiina, Yhdysvallat ja kaikki nämä maat, joista löytyy kapasiteettia hankkia rahoitusta, ne pääsevät eteenpäin. Ja tässä on kaksi polkua, joita voimme kulkea. Olen työstänyt tätä asiaa paljonkin. Ensinnäkin julkisen talouden tila Euroopassa suurimmassa osassa maista. Minun mielestäni tämä vaikeus ei ole argumentti, jota voidaan pitkään pitää yllä tekosyynä siihen, että digitalisointiin ei voida osallistua. On paljonkin mahdollisuuksia. Ensinnäkin meillä on eurooppalainen julkinen laina – sen ei tulisi aiheuttaa minkäänlaisia ongelmia. Euroopan unioni on rikas manner. Ongelmana on vain se, että tässä ei käydä käsiksi yksityisiin rikkauksiin ja mitä tulee tulevaisuuden ammatteihin. Tässä en puhu ainoastaan digitalisoinnista, vaan nanoteknologiasta, kognitiivisesta teollisuudesta ja muista. Esimerkiksi uudet energiavuodet, niin me tarvitsemme politiikkaa, joka mahdollistaa kulttuuriperinnön digitalisoinnin, jotta saamme tämän kuilun umpeen. Toiseksi edelleen liittyen rahoitukseen, meidän tulee olla realistisia. Suuret maailmanlaatuiset, maailmanlaajuiset digitaaliset järjestelmät, niihin liittyy suuri ongelma. Oli kyse kolmesta neljästä suuresta järjestelmästä ne hyödyt, joita niistä on saatu viime vuosina, niin ne eivät toimi sellaisissa maailmo, maissa, joissa verojärjestelmät ovat kovinkaan laillisia. Usein ne toimivat maissa, joissa verotus pyörii 10-12 prosentin tasolla. Ja kuten tiedätte, jotkut näistä ovat keskustelemassa, neuvottelemassa Yhdysvaltojen kanssa, miten pääomat saataisiin takaisin, jotta näitä pääomia voitaisiin käyttää uuden luomiseen. Ja tämä aivan erityisesti pätee Kupertiinoon. Enkä tiedä, miksi Eurooppa ei voisi käydä tätä keskustelua, koska meidän tulisi löytää jonkinlainen verokompromissi ja tarkastella mahdollisuutta, tätä mahdollisuutta, jonka kautta me voisimme lähteä digitalisoinnin tielle, koska meidän täytyy kuroa tämä kuilu umpeen, koska jos me jatkamme perässä laahaamista, niin me, me emme enää ole maailmanlaajuinen toimija ja meidän asemamme täy, tulee olemaan täysin mitätön koska meidän kulttuuriperitömme ei edelleenkään ole saatavilla digitaalisesti. Eli meidän olisi keskittynyt keskityttävä tekijänoikeuskysymyksiin kaikissa taiteen muodoissa ja toisaalta meillä on talousrahoitusongelma. Miten me todellakin huippunopeudella voisimme päästä asioissa eteenpäin, jotta saisimme tämän kuilun umpeen? No, ja sitten ei ole mitään järkeä puhua kulttuurista monimuotoisuudesta, jos kaikki vain jäävät tuonne arkistoihin. Ich habe auch drei Fragen. Kiitos. Myös minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin kysymys Okei, okay, no niin. Ensin minulla on kysymys niille, jotka sanoivat, että on jo niin paljon digitalisoituja teoksia, professori Gradman nähtävästi, mutta niitä ei ole annettu europeanaan. Onko tässä kysymys rahasta vai mitä tässä on taustalla? Toinen kysymys. Puhuitte siitä, että pitäisi miettiä, miettiä asiantuntijaryhmän nimittämistä, joka puolestaan miettisi, millä tavalla tehdä yhteistyötä Googlen kanssa ja millä tavalla sitä yhteistyötä voitaisiin tehdä. Tällä alalla minua kyllä hieman ihmetyttää, millä tavalla tämä voitaisiin toteuttaa. Google lähtee ihan toisesta näkökulmasta ja minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi miettiä, ryhdymmekö yhteistyöhön, millaista yhteistyötä ja onko se rahoitettavissa. Ja sitten vielä äh, yksi äh, huomio. Kävin äh, hyvän keskustelun Potsdamissa orpoteoksista ja siellä oli hyvin paljon ähm, eri näkökulmia ja siinä mietittiin myös sitä, miten kauan aikaa, kuinka paljon aikaa me tarvitsemme Euroopassa, että löytäisimme yhteisen lähtökohdan. Orpoteosasia on jo onneksi saatu lävitse, mutta esimerkiksi Saksassa meillä oli sellaista lainsäädäntöä, että me, jota me emme voineet toimeenpanna, kun me odotimme eurooppalaista lainsäädäntöä. Nyt meitä on 27, eli keskustelut ovat pitkiä, mutta kyllä meidän täytyisi nyt kantaa oma vastuumme poliitikkoina, koska useimmiten kansalliset poliitikot ovat ne, jotka ovat esteenä. Ja sen vuoksi on mahdollista, että me menetämme tämän mahdollisuuden, ja tämä ei saa missään nimessä kestää yhtä kauan kuin orpoteosten kohdalla. Ja sitten vielä herra Kavadalle. me emme oikeastaan koskaan puhu sponsoreista. Meillä on paljon mahdollisuuksia saada rahoja yksityisiltä henkilöiltä ja sitä kautta päästä eteenpäin. Mutta tämä voidaan tehdä vain kansallisesti. En minä usko, että tätä voidaan Euroopan tasolla tehdä. Mutta voisin olettaa, ja näin on jo käynytkin, että nimenomaan näissä kysymyksissä, kun on kysymys digitalisoinnista ja meidän kulttuurisesta menneisyydestämme, niin siihen me varmasti voisimme löytää sponsoreita. Ja siitä meidän täytyy myös puhua ja myös tavallaan avautua tälle aiheelle. Tämä on aihe, jonka pitäisi olla esityslistalla ja sitä kautta sitä viedä sitä eteenpäin. Varmasti löytyy ihmisiä, joilla on hyvä maine ja ehkäpä myös poliitikkoja, joilla on hyvä maine jotka sitten voisivat pyrkiä löytämään tällaisia lahjoittajia, sponsoreita ja sitä kautta voisimme sitten viedä eteenpäin digitalisointia. Se tilanne, mikä tällä hetkellä on valalla, me emme voi odottaa liikaa rahoitusta. Me tiedämme, että kulttuurin osuus on todella pieni. Ja sitä kulttuurirahojen vähentäminen ei vaikuta mitenkään monien maiden velkaasteeseen, koska sitä rahaa ei muutenkaan ole niin paljon. Niin paljon ei tarvitse säästää. Minä toivon todellakin, että tämä saadaan ratkaistua, koska minkä arvoisia me olemme, jos me emme huolehdi ja vie eteenpäin meidän kulttuurista perintöämme. Silloin me todellakin köyhdymme. Ja meidän täytyy löytää kaikki mahdolliset rahan lahjoittajat. Ja sitten vielä edustaja Shake, Alankomaista. Mariike, ole hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos. <clears throat> Nämä alustukset olivat erittäin hyödyllisiä. Kiitokset puhujille. Minulla oli pari yleistä kysymystä, jotka liittyvät jo näihin edellä esitettyihin kysymyksiin. Keskusteluissa teollisen tekijänoikeuksien hallinnoinnista digiaikana. Ja kun ajatellaan, että meillä on uusia teknologioita internet käytettävissä, me kuulemme usein tällaisia taloudellisia väittämiä. On hyvä myöskin tarkastella julkista äh, yhteistä etua, äh, jos ajatellaan nyt sitä lobbia tai niitä lobbareita, jotka käyvät täällä, kun kysymys on orpoteoksista tai kollektiivisista oikeuksista tai aktasta, mistä tahansa tällaisesta saatavuuteen liittyvästä kysymyksestä äh, nettisisällön suhteen, niin kuulemme sellaisia ääniä, jotka tulevat äh, tuolta äh, elokuva- ja äh, musiikkiteollisuudesta ja niin poispäin. Ja ne äänet ovat kovempia, kuuluvampia kuin vaikkapa museoiden tai kirjastoiden, tällaisten julkisten tekijöiden äänet. Ja haluaisin esittääkin kysymyksen herra Kellerille, koska hän tuossa mainitsi, että jotkut museot eivät halua saada äh, kokoelmiansa äh, sähköisesti saataville. Mutta kaikille kysyjille kysymys, tuntuuko teistä siltä, että kulttuurijärjestöissä, julkisissa laitoksissa on tällaista henkeä? Ähm, voitaisiinko äh, päästä eteenpäin. Voitaisiinko saada lisää joustavuuslausekkeita? Esimerkiksi jos emme pysty kokonaan tätä järjestelmää läpikotaisin uudistamaan, esimerkki fair use esimerkki Yhdysvalloista äh, liittyy tähän. Voisitteko tästä sanoa jotakin ja olisiko sitten hyödyllistä äh, vaikkapa tehdä tutkimusta äh, sen osalta, mikä tuo eniten tuottoa, minkä tyyppinen nykyisen mallin uudistus toisi lisää ja eniten tuottoa ja hyötyä siis yhteiskunnallisessa mielessä myöskin. Oletteko sitä mieltä, että julkisten laitosten ääni tulee kuuluville ja se kuullaan? Minua huolettaa se, että EU tässä nyt menettää valtaa suhteessa Yhdysvaltoihin ja muihin globaaleihin toimijoihin ja tuntuu siltä, että monia huolestuttavat heidän omat liiketoimintamallinsa ja niiden tuottavuus tältä osalta, mutta tietystikään en haluaisi, että hallitukset lähtisivät tässä nyt sitten tekijänoikeuksien osalta vaikkapa jotenkin tiettyjä malleja erityisesti ajamaan ja suojaamaan. Mm, herra Morisse tässä myöskin puhui siitä, että lainsäädäntötyötä pitäisi nopeuttaa, olen samaa mieltä, ja päästä eroon näistä esteistä ja konflikteista, koska uskon, että ne eivät ole ohi, kuten herra Kavara tuossa sanoi. Meillä on valtavia asiakkauksia ja riitoja myöskin täällä parlamentissa niiden välillä, jotka haluavat uudistusta ja enemmän saatavuutta, ja mm, jotka näkevät asian taas eri tavalla tavalla, mikä olisi paras mahdollisuus tuoda lisää äh, valinnan vapaa, vapautta äh, äh, luojille ja millä tavalla hallitusten pitäisi asia säädellä, mikä tarkoittaisi, että markkinoille tekijän oikeuskysymysten toimivuus digiaikana ja toisaalta niiden hallinnointi ovat asioita, jotka varmasti estävät sen, että julkisesti voitaisiin tästä hyötyä ja toisaalta taas myöskin, että luojat ja tekijät saisivat tästä tiettyä tuloa ja hyötyä. Tuntuu siltä, että nyt tältä osin Euroopassa tilanne on ähm, huononemassa ja entistä enemmän ähm, tässä hyödytään äh, ja aivan toisaalla ja tällä tavalla tästä haetaan sitten hallitukselta ja valtiolta apua ja tämä ei ole toivottavaa. Voisitteko kertoa näkemyksenne näihin kysymyksiin? Vielen Dank. Ja. Kiitokset. Ah, Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys herra Kavadalle korvaus, jonka tekijät saavat, siitä emme ole eri mieltä. Jos he eivät saa korvauksia, niin silloin ei ole teoksia. Mutta minulla olisi teille kysymys, ja se on tärkeä kysymys. Jos me sanomme, että korvauksen tulee tulla tekijällä, niin miksi meillä on sitten tekijänoikeuksia, jotka ovat voimassa 30-50 vuotta, eli senkin jälkeen kun tekijä on kuollut, siitä tulee perintöä, koska tekijänoikeuksien haltijat saavat korvauksia ja tuloa, vaikka he eivät tätä teosta luoneet. Eli onko tämä tekijänoikeuksien kestokysymys, onko sillä merkitystä tässä? Okei. Okay. Jetzt äh, darf ich den No niin. Nyt sitten annan puheenvuoron asiantuntijoille. Kuka haluaa aloittaa? Aloitetaan oikealta vasemmalle. Professori Gradman, olkaa hyvä. No, täällä oli koko joukko kysymyksiä, joihin voisin vastata. Aloittaisin Googlesta. Haluaisin painottaa sitä, että Google voi olla tärkeä kumppani siinä, mitä me pyrimme nyt rakentamaan. Paljon digitalisoinnista, jota on tehty Euroopassa, on tehty Googlen avulla. Googlen ongelma tässä yhteydessä on se, että koko joukko toimielimiä, esimerkiksi Bayerin kansallinen kirjasto tai Viinin kansallinen kirjasto ovat tehneet sopimuksia Googlen kanssa, sopimuksia, jotka eivät ole avoimia. He eivät voi paljastaa näitä sopimuksia liioin ja mielestäni se on skandaali ja toinen asia, joka myös vastaa tähän kysymykseen siitä, että digitalisoidut teokset eivät ole saatavilla. Nämä sopimukset nimittäin näyttävät jättävän pois oikeuden vapaasti jakaa digitalisoituja teoksia ja siihen liittyvää metatietoa. Joten nähtävästi nämä sopimukset on tehty sellaisella tavalla, että näitä digitalisoituja teoksia ei voida antaa vapaasti käyttöön europeanalle nykyisen määritelmien mukaan, jonka mukaan europeanassa tämä metatieto olisi täysin vapaasti kaikkien käytettävissä. Ja tämä on nyt tietty ristiriita. Tämä on oikeudellinen asia, mutta meidän pitäisi huolehtia siitä, millä tavalla me teemme sopimuksia Googlen kanssa tulevaisuudessa. Toinen asia, se mitä hyötyä tästä on yhteiskunnalle. Aiheesta on tehty tutkimuksia, myös jopa minunkin alaisuudessani Berliinissä ja voin toimittaa ne teille. Minä äh, uskon, että mikäli me emme kykene kertomaan teille ja muille politiikan tekijöille lähitulevaisuudessa, mitä arvoa europeanan kautta luodaan ja mitä arvoja luodaan digitaalisemmalla asioita, niin silloin meillä on ongelma. Eli meillä on teoksia, asioita saatavilla, niitä ei ole eh, valmisteltu annettu kiireisten teidän kaltaisten ihmisten käyttöön, koska osa niistä on hyvin pitkiä ja raskaasti luettavia, mutta osa niistä voin toki toimittaa teille. Ja tässä yhteydessä on ihan selvä bisnesnäkökulma. Kolmas asia, josta haluaisin teidän olevan tietoisia. Google on vahva toimija. Me Euroopassa olemme vahva toimija myös. Ja se malli, jonka olemme luoneet Euroopassa, tämä tekninen malli, USAn digitaalinen julkinen kirjasto on sen meiltä kopioinut. Joten me olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa me Euroopassa digitaalisesti, teolog- te- teknologisesti olemme etunenässä ja meidän tulisi hyödyntää tätä. Ja meidän tulisi myös olla tietoisia siitä, että Google on hyvin kiinnostunut. Sillä on suuret edut puhua meidän kanssamme, koska he ovat menettäneet positiivisen asemansa viime vuosina. Ja tekemällä yhteistyötä Euroopan kanssa se ehkäpä saisi eh, hieman palautettua tätä sen positiivista auraansa. Ja sitten vielä viimeiseksi Euroopanasta europeana. Öö, niin, siis minä vien tämän takaisin Haagiin. Toki europeanaa voidaan parantaa, toki. Me tulemme tekemään uuden version nyt marraskuussa, joka näyttää paremmalta. Mutta me työstämme nyt malleja, jotka ovat enemmän interaktiivisempia. Koska se, mitä europeanasta puuttuu tällä hetkellä, ei ole niinkään tilastot tai muut, vaan estetiikka, ulkonäkö, vaan siis se interaktiivisuus. Me tiedämme kyllä puutteemme tältä osin. Ja siinäpä nähtävästi nyt oli ne asiat, joita minä halusin kommentoida. Kiitos. Okei. Okay. Äh, Madame Loret? Thank you for the, the questions of the members. Kiitokset äh, näistä kysymyksistä. Kysymys siitä, miksi laista ei löydy valmiita ratkaisuja kaikille Googlen ehdottamille malleille. No itse asiassa tällä hetkellä laki voi reagoida ainoastaan tapauskohtaisesti. Toisin sanoen kestää jonkin aikaa ennen kuin saadaan kokonaisnäkemys näistä asioista. Ja tästä syystä nimenomaan meidän täytyisi tuoda tätä ongelmaa esille ja kiinnittää siihen enemmän julkista huomiota keskusteluissa ja tekijänoikeuslainsäädännössä. Mutta tähän menee aikaa, eli tämä on täysin normaalia laki ei voi siis ehdottaa valmiita ratkaisuja tällä hetkellä. Sitten mahdollisuus veloittaa online-sisällön saatavuudesta. No, me olemme kuulleet kaikenlaisia ehdotuksia könttäsummista, valinnaisista maksuista ja kaikki nämä ratkaisut ehdottavat jonkinlaista yhteisvalvontaa järjestelmää. Eli jos tekijänoikeuden haltijat ovat tästä samaa mieltä, niin voitaisiin löytää järjestelmä, jossa tekijänoikeuden haltijat saisivat korvauksia, mutta tämän keskustelun täytyisi käynnistyä ja sen tulisi johtaa johonkin. Ja tällä hetkellä näin ei ole. Mutta kuten sanoin alustuksessa, niin meillä on jo ratkaisuja tällainen laajennettu yhteinen hallinto. Tämä voisi olla mielenkiintoinen ratkaisu ja sitä jo sovelletaan tietyillä aloilla. Usein siitä puhutaan skandinaavisena ratkaisuna, koska sitä käytetään Ruotsissa ja Norjassa. Siellä on tällaisia laajennettuja kollektiivisen lisenssin järjestelmiä ja ne toimivat suht hyvin. Eli miksi emme voisi laajentaa tällaisia olemassa olevia, käytössä olevia ratkaisuja laajemmalle. Tämä olisi jotain konkreettista. Sitten poikkeukset. Mielestäni me tarvitsisimme vähimmäisnormeja pakollisille poikkeuksille eurooppalaisella tasolla – näiden poikkeuksien tulisi kohdistua mm, yhteiskunnallisiin tarkoitusperiin, esimerkiksi kulttuuriperintöön pääsy, koulutus ja niin edelleen. Tämä voitaisiin ottaa käsittelyyn direktiivin tarkistamisen yhteydessä. Jäsenvaltioiden välillä voi edelleenkin olla eroa, mutta meillä täytyisi jonkinlaiset yhteiset vähimmäissäännöt olla. Eikä tässä ole kysymys ainoastaan poikkeuksista, vaan voi olla enemmän tällaisia sallitun käytön malleja. Ja kun kysy, lukee orpoteosdirektiivin otsikkoa, niin siinä puhutaan tietyistä sallituista käytöistä orpoteoksille ja ensimmäisissä, poikke- ensimmäisissä versioissa ei mainittu tekijänoikeuspoikkeuksia, mutta sitten myöhemmissä versioissa tämä sana poikkeus tuli mukaan. Mutta jos lukee tämän tekstin, tarkkaan, niin kaikki olemassa olevien, äh, kaikkia järjestelmiä täytyy tulkita hyvin rajoittavan lähestymistavan puitteissa. Eli ehkäpä kannattaisi harkita joustavampia malleja kuin tämä poikkeusmalli nimenomaan vapaasti käytössä oleva materiaalikäsite, se auttaisi meitä pääsemään eroon tästä poikkeusongelmasta. Ja olin iloinen, kun kuulin puolalaisen parlamentin jäsenen kommentin. Olen ymmärtänyt, että Puolassa vapaasti käytettävissä olevaa materiaalia suojella, eli on jonkinlainen tällainen vapaasti käytettävässä oleva materiaali, josta kuitenkin saa korvausta. Eli tämä olisi malli, jota voitaisiin tarkastella. Vapaasti käytettävissä oleva materiaali on asia, joka vain mainitaan, mutta kukaan ei itse asiassa tiedä, mistä siinä on kysymys. Se ei ole tällainen eriskummallisuuksien kabinetti eikä henkisen omaisuuden alue, vaan se on jo olemassa ja sitä täytyy suojella. Siinä se ei ole tulosta ainoastaan siitä, että tekijänoikeudet ovat umpeutuneet, vaan tässä on kysymys teoksista, joissa tekijänoikeuksien haltijat ovat vapaaehtoisesti luopuneet oikeuksista. Jotkut tekijänoikeuksien haltijat eivät halua käyttää yksin oikeuttaan. He ovat samaa mieltä siitä, että he luopuvat näistä oikeuksista ja täten nämä teokset voidaan saattaa vapaaseen käyttöön. Sitten seuraava kysymys. Teosrekisteri. No niin, se ei ole työrekisteri, vaan se on teosrekisteri. Ja teosrekisterit, ne ovat tietokantoja, jotka mahdollistavat eh, tekijän oikeuksien haltijoille hallinnoida – sillä vältettäisiin orpoteosilmiö ja päästäisiin identifioimaan tekijän oikeuksien haltijat. Ja tämä on niin kuuma peruna, että ei ole mikään yhteensattuma, että WIPO on työryhmä, jossa käsitellään musiikin alalla teosrekisteriä, tällaista globaalia rekisteriä. Eli teosrekisterit saattaisivat osoittautua mielenkiintoiseksi ratkaisuksi. Voin olla vain samaa mieltä Roa Schaaken kanssa, kun hän puhui julkisen edun edustuksen puuttumisesta näistä keskusteluista ja kokemukseni perusteella, kun olin töissä musiikkiteollisuudessa, niin silloin oli helpompi päästä käsiksi politiikan laatioihin, mutta sitten kun olin kuluttajajärjestön palveluksessa, niin tämä olikin paljon hankalampaa. Eli voin olla tästä vain samaa mieltä. Sitten onko tekijänoikeuksien haltijoiden keskuudessa konsensusta? Ei. Meillä on vielä pitkä tie kuljettavana monialaisen lähestymistavan suuntaan. Monilla on taloudellisia vaikeuksia monilla sektoreilla, esimerkiksi julkaisusektori, tietyt painotalot ovat vaikeuksissa ja keskustelussa se keskustelusta on tulossa yhä enemmän alakohtaisia, eli on hyvin vaikea päästä tällaista monialaista keskustelua kohti, eli meillä on vielä pitkä tie kuljettavana. Kiitokset ja sitten herra Keller. Okei. Okay, um... Ähm, Joo, siis kiitos paljon kysymyksiä ja joihinkin tässä tulikin jo kollegolta vastaus käyn lävitse näitä kysymyksiä. Ensinnäkin puolalainen edustaja puhui eh, tästä eh, orpoteosdirektiivistä, kutsui sitä valoksi tunnelin päässä. Ja minä olen oikeastaan ihan eri mieltä hänen kanssaan, koska tämä orpotteosdirektiivi tavallaan tuo mahdollisuuksia ja tätä pitää työstää, mutta jos tarkastellaan itse asiaa, joka oli vaakalaudalla siis orpoteosten saatavuus, josta kukaan ei hyödy, tietenkään, että ne eivät ole saatavilla. Siis kysymys on siis tekijän oikeuksien osalta hyötymisestä siitä, että pidetään kiinni tästä periaatteesta. Ja nyt olemme tulleet ratkaisuun, joka todella tuo taakan niiden laitosten harteille, jotka käyttävät julkista rahaa näiden saataville saamiseksi, niin että olemme lukineet itsemme tällaiseen ajattelumalliin, että meidän on muutettava asioita ja tehtävä, saatava aikaiseksi jotain sellaista, joka on minimiratkaisu ongelmaan, joka itse asiassa ei ole ongelma, vaan äh, kysymys on äh, siitä, että emme ymmärtäneet, että internetiin saadaan taville kaikki tämä materiaali, eikä meillä ollut rohkeutta ratkaista tätä ongelmaa. Ja tältä osin mielestäni mielestäni niin tämä on oireellista, että edelleenkin nyt, kuten tuossa sanottiin lopussa, että me olemme ikään kuin panttivankeina monien etabloituneiden intressien osalta. Tämä on haluttu nyt hoitaa näin. Toinen asia, joka tuli esille, herra Gradman myöskin siitä puhui, olen paljolti samaa mieltä Google-kritiikistä. Google on kuitenkin nähtävänä hienona, nähtävä hienona kumppanina materiaalin toimittamisen osalta ja italialaiset äh, elokuva-arkistot ovat tuottaneet Cinecittà Lucen, jossa äh, kaikki tämä materiaali on laitettu YouTubeen eikä Tämä, tämä on tuonut todella satojen tuhansien äh, käyttäjien ulottuville nämä äh, materiaalit. Että tämä tuo siis paljon mahdollisuuksia, mutta heillä on myöskin mainostuleja, joita he sitten jakavat. Ja itse asiassa he maksavat näitä myöskin edelleen hankkeessa mukana oleville henkilöille ja henkilöstölle. Että jos ajatellaan Googlea, kaikkia äh, äh, mitä se tuottaa, sen palvelut monalta ovat todella upeasti myöskin kulttuuriperintöasioiden palveluksessa. Siis tarkoituksena on saada mahdollisimman suuri yleisö ja Google voi olla todella tärkeä toimija tältä osin. Tämä tarkoittaa sitä, että Google olisi ainoa. On muistettava muitakin hankkeita. Euroopassa, Euroopasta myöskin hyvää edustustoa tältä osin, mutta ei ole olemassa mitään tällaista mustavalkoista kuvaa tilanteesta. Sitten kysymykset, jotka minulle oli ilmeisesti osoitettu. Ranskalainen edustaja kysyi, kuinka voidaan strukturoida näitä kulttuuriperintölaitoksille näitä poikkeuksia, tiettyjä erityissääntöjä erityissektoreille. No, tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkään ei voida toimia vain ei-kaupallisesta lähtökohdasta käsin jos näytetään materiaalia yle kauttaaltaan, niin ei voida tehdä sitä pelkästään täysin äh, ilmaiseksi. Ja toisekseen tietyillä sektoreilla voi olla tiettyjä erityisongelmia. Ja tässä ongelma erityisesti on se, kuinka äh, tehdään jako toisaalta sellaisten teosten välillä, jotka ovat edelleen äh, kaupallisessa levityksessä mm, ja tässä kulttuuriperintölaitokset kenties voivat joutua sellaiseen tilanteeseen, että tämä vie pohjaa näiden teos, näitä teoksia hyödyntäviltä äh, liiketoimintamalleilta. Ja sitten taas sitten on äh, se ähm, osa materiaalista, joka ei ole kaupallisessa käytössä. Tehän mainitsit tässä, mainitsitte tässä nämä tekijänoikeudet ja se, että tekijä pitäisi saada voitot, mutta jos kukaan ei saa näitä voittoja, niin sitten ei ole mitään jaettavissa ja silti tässä voidaan saatavuus taata. Niin tämä monta kertaa tuo vain nämä teokset uudelleen jaettavuuden pariin ja sitten tätä asiaa tietysti pitää myöskin nähdä, katsoa tekijöiden kannalta, joka on tietysti heidän etunsa mukaista suhteesta digitointiin, digitoinnin ja saatavuuden välillä, jonka tekin mainitsitte. No, tämä on vähän kiperä kysymys. Saatavuutta ei voida taata ilman digitointia ja me olemme tässä oppineet sen, että jos digitoidaan ilman että otetaan huomioon saatavuuskysymys ensin, niin sitten tullaan sellaiseen tilanteeseen, jossa on todella vaikeata perustella se, miksi julkista rahaa tähän käytetään. Jos digitoidaan ja ei voida kuitenkaan osoittaa ja näyttää, mitä tällä rahalla on tehty, niin perustelut silloin romahtavat ja näin ollen rahaa ei ole käytetty oikeaan tarkoitukseen, niin että kun digitoidaan materiaali, silloin täytyy miettiä sitä, kuinka se saadaan julkisesti saataville ja kuinka se on oikein esitettyä oikeassa muodossa ja osoitamme todella kansalaisille, että tällä tavalla teidän rahanne on käytetty ja tällä tavalla he kenties haluavat sitten maksaa enemmän näistä hankkeista, mutta ähm, emme siis voi vain ratkaista äh, jompaa kumpaa ratkaisematta molempia kysymyksiä. Sitten vielä lopuksi, tai siis äh, lainsäädännön äh, lainsäätämisen nopeus No, tämä on aivan eri keskustelu, mutta tämä on aika pelottava keskustelu. Mainitsin nämä digitointihankkeet, Images for the Future, äh, esimerkiksi ja ei vielä tuolloin edes ollut. Ähm, ja nyt juridinen ympäristö ei ole kuitenkaan muuttunut äh, vuodesta 2001 lähtien, kun Facebook ja YouTube eivät ole vielä olemassakaan. Emme ole löytäneet äh, lähestymistapaa tähän nyt toimintakenttä paljon laajempi. Ja ehkä voitaisiin sitten ajatella, että sellainen juridinen rakenne, jossa olisi jotakin tällaisia säännöllisiä tarkasteluita tai katsauksia, koska nythän tarvitaan tiedustella kaikkien sidosryhmien halukkuutta, jos halutaan lähteä asioita muuttamaan, ja myöskin tämä poikkeusluettelu. Sitähän täytyy jokaisen neljän vuoden välein tarkastella. Ehkä voitaisiin ajatella sellaista mekanismia, jossa todella voitaisiin sopeuttaa ja muuttaa asioita kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Tämä tilanne ei ole kestävä, kun ajatellaan, että lainsäädäntö on paljon jäljessä teknologisesta kehityksestä ja myöskin sen osalta, kuinka nämä asiat, vaikka tekijänoikeusasiat voidaan hyväksyä juuri sillä puolella. Ja sitten lopuksi kysymykset äh, äh Schakilta. Äh, Rova Schakilta. En usko, että mitään konsensusta on kulttuuriperintöpuolella sen osalta, mitä pitäisi tehdä, mitä ei pitäisi tehdä. Tämä liittyy varmasti paljon kansallisten viranomaisten halukkuuteen toteuttaa tiettyjä malleja. Jos kansalliset viranomaiset painostavat kovasti tulojen saamisen puolesta, kun nämä asiat, kun teokset laitetaan sähköisesti saataville, niin silloin ehkä voidaan ajatella, että laitokset ovat itsekäämpiä ja paljon varovaisempia siinä, mitä laitetaan saataville. Jos sitten tilanne on se, että tällä ei ole mitään merkitystä, niin sitten toimitaan liberaalimmin jälleen kerran, mitä sanoin tuosta julkisen sektorin tietodirektiivistä, ähm, kun kysymys on julkisesti rahoitetusta laitoksesta digiajalla, niin uskon, että on fakta, että materia on saatava mahdollisimman vapaasti ähm, kansalaisten saataville. Ja tämä on tietysti jatkuva keskustelu kulttuuriperintöalalla ja mm, tietysti entistä enemmän nämä laitokset tulevat julkisen toiminnan piirtiin. Ja sitten vielä tästä käytöstä, tämä fair use, reilu käyttökysymys. No kyllä tarvitsemme paljon joustavampaa tekijänoikeusjärjestelmää. Tämä ongelma kenties on väärä, tämä vastaus, fair use on kenties väärä vastaus tähän, jos ajatellaan vaikkapa äh, näitä juuri poikkeuksia. Ehkä se pitäisi ratkaista muulla tavalla, mutta yksi johtavista äh, Tämähän on neljäaskelinen äh, testi, johon liittyy se periaate, että jos tämä ei vahingoita taloudellisia intressejä, joita pääasiallisella tekijänoikeuksien haltijalla on, niin sitten kysymys on reilusta käytöstä, fair use-käsitteestä. Ja ehkäpä lainsäädännön saralla pitäisi juuri nähdä, milloin vahinkoa tapahtuu. Vahinko liittyy siihen, jos investoidaan paljon rahaa ja sitten ähm, siitä ei jää mitään käteen ja että se tapahtuu erityisesti julkisella puolella ja tämä polkee toisaalta äh, alkuperäisten äh, oikeuksien haltijoita. Heidän täytyy myöskin hyötyä tästä osaltaan. Tarvitaan jonkinlainen äh, tasapaino ja tätä pitää miettiä siis tältä osin. Kiitos. Kiitos ja sitten vielä viimeisenä herra Dusek. Ihan lyhykkäisesti, koska alussa puhuin aika lailla pitempään, niin korvataanpa se nyt sitten. Ensinnäkin näistä uusimmista kehityksistä. Minusta me tuijotamme itsemme sokeaksi näitä perinteisiä arkistoja ja ajatellen sitä, että mikä tänä päivänä on historiaa tai kirjoittaa historiaa ja käynnisti vallankumouksen Egyptissä ja ajatellen sosiaalisia medioita, Facebookia, tekstiviestejä. Kuka kykenee sanomaan, kuka näistä asioista on vastuussa? Ei tässä olla yhtä pitkällä vielä kuin esimerkiksi television arkistoissa 30 vuotta sitten, kun oli ollut 30 vuotta äh, televisiota. Ja taas sitten esimerkiksi elokuvien, elokuvissa 50 vuotta ensimmäisten elokuvien jälkeen tuli vasta filmiarkisto. Ja miten sitten sosiaalinen media, millä tavalla sinne saadaan vastaava äh, vastuukysymykset ja tekijänoikeudet oikeudet ja muut ja ajatellen näitä esimerkiksi orpoteoksia ja muita. Siinä tehtiin hyvin tärkeitä päätöksiä. Mutta jos me emme saa selkeitä säädöksiä, niin tämä on vaikeaa, mutta jos sanottaisiin, että, että mitään ei voida tehdä ilman selkeitä säädöksiä, niin silloin puolet meidän vanhasta arkistosta me olisivat käyttökelvottomia. No sitten toinen kysymys. Kuka huolehtii meidän esimerkiksi televisio-ohjelmistamme? ajatellen kaikkia vaihtoehtoja, mitä television allakin on, on yksityisiä kanavia, on eroottisia kanavia ja niin edelleen. Kuka takaa että se mikä on julkista, me huolehdimme oikeastaan vain eh, korkeakulttuurista. Ja sitten huomaamme yhtäkkiä, että rinnakkain onkin käynnissä kaikenlaista muuta. Kokemukset viimeiseltä 30 vuodelta me tavallaan heräsimme liian myöhään, aivan liian myöhään. Eh, jokainen kirja, kansallinen kirja eh, on löydyttävä kirjastosta, vaikkakaan se ei vieläkään ole velvollisuus, niin sen tulisi olla. Ja sitten taas se, että sanotaan, että, että kaiken vapauttaminen olisi liian kallista. No, esimerkkinä esimerkiksi kerran kymmenessä vuodessa meillä oli tällainen televisiopäivä, jolloin kaikki olisi vapaata. Minä siis itse asiassa puhun tällaisen vapauden ja joustavuuden puolesta. Menneisyys on menneisyyttä, mutta ajatelkaamme tulevaisuutta, kun me teemme tällaisia uusia eh, muotoiluja, kuten esimerkiksi, että on olemassa eh, tekniset mahdollisuudet eh, luetteloida kaikki televisio-ohjelmat ja tällaisena suurina, valtavina ohjelmistoblokkeina ja vapauttaa ne nettiin. 90-luvullahan oli vastaavia pyrkimyksiä ja silloin siihen suhtauduttiin hyvinkin skitsofreenisesti teknologia, kehityksen ja muun kautta. Ja jos me ajattelemme sitä, millä tavalla silloin esimerkiksi toimittiin, kun meillä ei ollut mahdollisuutta tuoda liikkuvaa kuvaa arkistoihin samalla tavalla. Ja nyt sitten, kun on lähdetty digitalisoimaan tätä kaikkea, me tarvitsemme, me tarvitsemme itse asiassa molempia äh, sekä tätä liikkuvaa äh, kuvaa että, että, että, että tällaisia pysyviä kuvia. Ja ne, ne on säilytettävä rinnakkain. Ja ne, niitä on ainakin annettava esimerkiksi koulutuskäyttöön, mutta tämä pääsy tällaisiin luetteloihin, sen pitäisi olla mahdollista ainakin tällä hetkellä. Ja sitten puhuisin vielä kerran näiden pienten projektien puolesta. Itävallassa on tapahtunut paljon asioita. Me olemme arkistoissamme ajatellen, että esimerkiksi, kun on tarvittu rahaa arkistointia varten, niin niitä ei, sitä rahaa ei ole haettu sieltä, missä sitä ei ole, vaan me olemme lähteneet samat, katsokaa nyt millä tavalla tulevaisuutta ajatellen, kuinka paljon rahaa maksaa sitten se, että istuu huonossa valossa pienessä huoneessa ja etsii informaatiota sen sijaan, että se kaikki olisi digitalisoitu ja luetteloitu. Eli täytyy tavallaan huomioida myös äh, esimerkiksi oppiminen äh, leikin avulla ja, ja erilaisten sovellusten avulla, äh, älypuhelinten avulla ja niin edelleen. Tämä täytyy huomioida myös tällaiset pienetkin tavallaan tekijät, eikä vain ajatella tällaista kokonaismallia. Ja ajatelkaapa vaikka YouTubea. Sieltä löytyy vaikka mitä. Meillä on eh, Itävallassa jopa eh, oma tällainen televisiokanava, missä mitä kutsutaan tällaisiin nostalgiakanavaksi, missä käydään nimenomaan näitä vanhoja katseletaan. Ja esimerkiksi äh, tällainen historiallinen 30 sarjan äh, jakson sarja äh, Itävallassa on hyvin äh, suosittu. Ja nyt yhtäkkiä joka ikinen osa on YouTubessa nähtävissä ilman minkäännäköisiä korvauksia tai tekijänoikeuksia. Ei se niinkään saa olla. Joten siis tietenkin täytyy olla myös julkinen hyvä ihmisten mielessä, mutta täytyy myös huomioida kuitenkin se, että sosiaaliset mediat ovat muuttaneet meidän elämämme paljon enemmän kuin me kuvittelimmekaan. Kiitokset. Nyt voimme vielä kuulla herra Eckeriä komissiasta ottaa. Herra Eikart, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin asiantuntijoille kaikista näistä tiedoista ja hyvin hyödyllistä näkökulmista. Meillä on edessämme selvästikin suuri vuori, jolle meidän tulisi kiivetä. Ja minun nähdäkseni me olemme vasta nyt siellä alimmaisella leiripaikalla – kun me tarkastelemme digitalisointia, tämänhetkinen digitalisoinnin tila on alhainen 15-20 prosenttia arvioiden mukaan. Minun mielestäni se on vieläkin alhaisempi ja se on alhainen sen takia, että me emme ole vielä saaneet näitä arkeologisia teoksia tai patsaita 3D teoksia mukaan. Me emme ole harkinneet 3D-skannausta osana kulttuuriperintöä. Eli tämä vuori on korkeampi kuin miksi se aluperin arvioitiin. Tämä oli ensimmäinen kommenttini. Meillä on jäsenvaltioille suosituksia digitalisoinnista. Me keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa digitalisoinnista, mutta tietenkin prosessi 27 yksittäisen jäsenvaltion kanssa ja siellä on vielä alueellisia keskusteluja, eli tämä on hyvin monimuotoista ja koordinoimatonta ja on hyvin hankala saada kokonaiskuvaa ja täten me olemme käynnistäneet tutkimuksen ja sen tulokset tullaan äh, ajallaan julkistamaan ja se heijastelee sitten digitalisoinnin tasoa Euroopassa. Eli meillä ei ole selkeää tietokantaa ja täten kysymys siitä, kuka digitalisoinnin rahoittaa, on suuri kysymys. Yksityiset toimijat, esimerkiksi Google ja PSI-direktiivissä, sieltä löytyy säädös, joka liittyy siihen, miten näiden sopimusten suhteen tulisi toimia. Meidän mielestämme julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ovat välttämyksiä, välttämättömiä tällä alalla. Meidän täytyy vain päättää se, missä puitteissa niitä käytetään. Europeana on mielenkiintoinen. Meidän pitää pitää mielessä se, että Europeanassa ei ole kysymys sinällään digitalisoinnista. Se tekee paljon työtä, josta digitalisointi lähtee liikkeelle – ja sieltä löytyy tiettyjä spesifisiä ohjelmia, mutta europeana saa nämä digitalisoinut teokset kulttuurilaitoksilta. Eli on hyvin tärkeää täsmentää sitä, että Eurobeanalla itsellään ei ole digitalisia teoksia, sillä on vain metadataa. Ja ne ovat lähtöisin kulttuurilaitoksista. Tällä hetkellä niitä on noin 22 miljoonaa ja ne ovat yleisessä käytössä europeana. Se kerää tätä sisältöä yhteen. Eli välttämättä ihminen ei hae oman kansallisen perintönsä tuotetta, mutta löytää sen kuitenkin Europeanan kautta. Eli löytää esimerkiksi belgialaista materiaalia portugalilaisen kulttuurijärjestön kautta. Ja tämä on huomattava etu. Europeanan etuna on myös se, että se stimuloi standardisointia. Ja täällä todettiin jo, että tässä Yhdysvallat on mennyt edelle. Seuraava askel olisi se, miten tämä, joka on jo digitalisoitu, miten se saataisiin saataville. Orpo, teos, direktiivi on meidän mielestämme askel oikeaan suuntaan, mutta se ei ratkaise täällä esille otettuja ongelmia. Meillä on toinenkin ehdotus, läpinäkyvyys, direktiivi yhteisvalvontajärjestöille, ja sen tulisi helpottaa julkisen lähetystoiminnan harjoittajille nämä oikeuskysymykset, tekijänoikeuskysymykset. Jos katsotaan elokuvaperintöä, niin vain puolitoista prosenttia filmeistä on digitalisoitu ja ainoastaan osa tästä on online käytössä. Ja suurin osa näistä ei-digitalisoidista filmeistä, ne eivät ole edes myynnissä. Ja nämä teokset, niihin tulisi pureutua. Ja yksi tapa, jolla komission mielestä näihin tulisi tarttua, etua mm, riippumatta juridiikasta, niin olisi tehdä yhteistyötä teollisuuden alan kanssa, jotta lisensointijärjestelmää saataisiin päivitettyä. Eli jos nyt summaan ne viisi askelta, jotka tulisi ottaa, jotta päästäisiin tältä alimmaiselta leiripaikalta hieman ylemmälle tasolle, PSI-direktiivi tulisi saada hyväksyttyä. Me teemme suosituksia elokuvaperinnöstä arkistoinnin suhteen. Tämä tulee vuonna 2013. Sitten meidän on tehtävä yhteistyötä Euroopan suhteen, jotta siitä tulisi vetovoimaisempi. Ja hyvin tärkeä askel on rahoitus seuraavissa rahoitusnäkymissä vuosille 2014-2020. Ja Europeana tulisi rahoittaa verkkojen Eurooppa-välineestä. Me olemme iloisia, että Kyproksen neuvottelujen, neuvottelulaatikossa siellä puhutaan digitalisointiinfrastruktuurista ja siitä on pidetty kiinni. Eli meidän täytyy nyt tässä asiassa päästä loppukeskusteluun ja me tietenkin toivomme, että rahoitusta saadaan Europeanalle ja muille palveluille tulevaisuudessa. Ja lopuksi meidän täytyy vielä vuonna 2013 tehdä yhteistyötä teollisuuden alan kanssa, jotta saadaan innovoivaa lisensointijärjestelmää aikaiseksi. Pitää tarkastella uudelleen tekijänoikeuskysymyksiä. Komissio saattaa tätä harkita lähitulevaisuudessa. Kiitos. Kiitokset ja sitten eh, Kypros puheenjohtaja Teillä on edustajana eh, Rassulu olkaa hyvä. Yeah, thanks, Chair, for the... Kiitos puheenjohtaja kutsusta. Arvoisat kulttuurivaliokunnan jäsenet, rakkaat kollegat, Kypros puheenjohtajamaana kiittää todella valiokuntaa siitä, että pyysitte osallistumaan juuri tähän kuulemistilaisuuteen. Kyproksen puheenjohtaja maa pitää tätä hyvänä mahdollisuutena todella vaalia eurooppalaisia aarteita. Me olemme sitä mieltä, että tämä kysymys voidaan jakaa kolmeen eri ulottuvuuteen. Juridinen ulottuvuus, infrastruktuuri- ja rahoitusulottuvuus sekä kolmantena se ulottuvuus, joka liittyy kannustin- ja talousjärjestelmään ja mm, nämä pitäisi saada linjaan äskettäisen viimeisimmän teknisen kehityksen kanssa, kun ajatellaan TVTtä, tä, ja Ja haluaisin tässä korostaa näitä mm, menneitä askeleita tältä osin kuin myöskin tulevia toimia. Ensinnäkin äskettäiset neuvoston päätelmät Äh, tästä sähköisestä saatavuudesta ja digitoinnista. Ne hyväksyttiin viime toukokuussa äh, kulttuurikoulutusneuvostossa. Ähm, Sitten pari toimea, jotka äh, tällä hetkellä ovat olemassa ehdotusten muodossa, muun muassa verkkojen Eurooppa ja monimuotoinen kulttuuri Euroopassa. Kulttuurinen monimuotoisuus erityisesti pyrkii tuomaan esiin ei pelkästään mennyttä, vaan myöskin nykyistä kulttuuritoimintaa ja ottaen huomioon tietysti kaikki sellaiset juridiset muutkin kuudet, jotka siihen liittyvät. Ja lopuksi hyvin lyhyesti haluaisin mainitsisin vielä neuvoston suositukset digitaaliajalle Valitettavasti niitä ei komissio vielä ole hyväksynyt, että niistä tulisi osa puheenjohtajakauden strategiaa ja ohjelmaa. Siis tältä osin neuvoston päätökset 2012 toukokuulta uudistavat aiemmat päätelmät samasta aiheesta, jotka hyväksyttiin 2006 marraskuussa sekä myöskin kun tai europeanan osalta myöskin 2010, Euroopan siis mainittiin 2010 neuvoston päätelmissä myöskin nämä neuvoston päätelmät pyrkivät siihen, että nyt saataisiin parempi saatavuus digitaaliteoksille, digitoiduille teoksille ja kaiken kaikkiaan digitointia voitaisiin edistää entisestään. komission suositus vuodelta 2011 ähm, pyrkii siihen, että edistettäisiin entisestään saatavuutta ja digitointia kulttuurimateriaalin osalta kattava ja yleinen mm, onnistunut digitointiprosessi on todella ennakkoedellytys sille, että voitaisiin ähm, kulttuurimateriaali saattaa kaikkien saataville onnistuneesti digitointi ja äh, digitaalinen konservointi säilyttäminen liittyvät myöskin EUn digitaalitalouteen ja sen edistämiseen digitaalitalouden ähm, on käytettävä kaikki innovoinnin ja luovuuden meille antama potentiaali ja äh, tällä tavalla voitaisiin luoda sellainen sektori, joka voisi myöskin johtaa siihen, että meidän tavoitettamme kestävän, osallistavan, innovoivan kasvun puolesta voitaisiin viedä eteenpäin ja taata myöskin eri tahoille hyvinvointia. Neuvoston päätöksessä myöskin mainitaan ne prioriteetit, joita jäsenvaltiolla on tältä osin seuraavan kolmen vuoden aikana. Vaikka vaikkakaan tässä tavoitteessa, tietysti tässä tavoitteessa otetaan huomioon finanssipoliittiset rajoitteet jäsenvaltioissa ja myöskin ne tekijänoikeuksien rajoitukset, niin silti innovatiiviset uudet lähestymistavat digitoinnissa ja yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus voivat parantaa ähm, kulttuurimateriaalin sähköistä saatavuutta ja äh, myöskin sitä, että entisestään voidaan kehittää Euroopan, europeana aloitetta. EU-rahoitus sellaisille aloitteille, joissa digitoidaan kulttuurimateriaalia sähköisesti saataville, kuten Europeanalle, kuten komissio juuri on tadonnut, ovat osa verkkojen Eurooppa-hanketta. Ja sehän on nyt ensimmäisessä käsittelyssä äh, parlamentissa ja neuvottelussa ja myös sovittelun puitteissa vireillä digitointipalvelu, digipalveluinfrastruktuuri eh, tietysti myöskin hyvin tärkeä osa tätä eh, Verkkojen Eurooppa-ohjelmaa. Eh, mitä tulee sitten budjettiin televiestinnän alalta, niin Kypros on ensimmäistä kertaa tuonut esille numeroita tältä osin, niin huolimatta suuresta jäsenvaltioiden vaatimasta vähennyksestä budjettiin. Kypros on ehdottanut, että äh, vähennys olisi pienempi, siis muutama miljardi vähemmän kuin mitä alkuperäinen budjetti oli, mutta tämä on vasta äh, tavoitteellinen suuntaantava numero ja siitä neuvotellaan ja lopullinen summa televiestinnän alalle tietysti äh, riippuu neuvotteluista ja niiden tuloksesta digitaalipalveluinfrastruktuuriin äh, annettu summa, joka on siis osa verkkojen Eurooppa-mekanismia. Ja, sitähän, ja tätä tämän päivästä aihetta myöskin ähm, se on vielä keskusteluiden alla ja tietysti äh, se riippuu siitä, mitä päätetään rahoitusnäkymistä mitä tulee sitten Luova Eurooppa-ohjelmaan, ähm, niin, äh, joka on ensimmäisessä käsittelyssä, niin tarkoituksemme ovat samantyyppisiä, äh, että taattaisiin kulttuuri- ja luovalle sektorille mahdollisuus hyötyä digiajan suomista mahdollisuuksista. En nyt äh, asiaa sen kummemmin käsittelin juuri täällä valiokunnassa pari viikkoa sitten asiasta keskusteltiin, mutta haluaisin mainita kuitenkin hyvin lyhyesti sen, mm, mitä tulee budjettiin tämän ohjelman osalta. Ja itse asiassa voin vain... I don't think that we have... Pikku hetki. Meillä ei ole aikaa puhua nyt budjetista. Olisi ihan hienoa, jos te voisitte nyt päättää puheenne, koska budjetti on taas ihan toinen asia. Ja se ei ole asiantuntijoille mielenkiintoista, me puhumme siitä sitten ihan omassa kokouksessamme. Kiitos. Oletteko te päättäneet? Yeah, Kyllä. Thank you very much. Kiitokset. No niin, nyt sitten olemme päässeet tämän kuulemisen päätökseen. Ensinnäkin haluaisin kiittää asiantuntijoita. He avasivat jälleen hieman meidän silmiämme hieman enemmän. Jälleen vähän lisää uusia aiheisia. Voisivatkohan kyproslaiset siellä sammuttaa mikrofoninsa? No niin, nyt siirrypä jälleen Saksaan, että en puhu höpöjä. Kiitän asiantuntijoita. Tämä oli todella meille suureksi hyödyksi ja avuksi. Ja te todellakin toitte suuren lisän meidän keskusteluumme, jota meidän on jatkettava. Meillä on haasteita, jotka täällä tulivat jälleen uudelleen esiin, esimerkiksi online-arkistot. Äh, Siitä me olemme kuulleet paljon, niihin päästy. Äh, tekijän tekijänoikeudet, äh, oikeudelliset näkökulmat, erilaiset menetelmät, millä voidaan yhdistää kulttuuriperintöjä. Mutta hyvät naiset ja herrat, me olemme kuulleet komissiolta ihan oikean kielikuvan. Me seisomme vuoren edessä. Mutta meidän täytyy pyrkiä ylittämään tämä vuori, mutta meidän täytyy hieman kiristää vauhtia. Tämä on Euroopan unionin ongelma. Mehän emme ole valtio. Meitä on 27 maata, jotka toimivat yhdessä ja ongelma onkin se, että kuten aina maailmassa, me emme ole ottaneet oppia virheistämme. Herra Dusek, ikävä kyllä me emme opi virheistämme. Me puhumme niistä ja tiedämme, että meidän tulisi ottaa niistä oppia, mutta välineemme ovat liian hitaita. Ja kun täällä on tehty direktiivi, niin eihän se silloin vielä merkitä sitä, että se olisi toimeenpantu näissä jäsenvaltioissa. Tämä on myös ongelma. Jos 2014 hyväksymme jonkin tietyn direktiivin, niin ennen kuin se sitten on toimeenpantu, niin siinä voi mennä vielä vuosia. Tämä merkitsee sitä, että ne, ota huomioon se, mikä meitä estää, eli kansalliset hallitukset, jotka eivät ole niin pitkälle päässeet, että he haluaisivat edes ottaa oppia virheistänsä. Minä uskon, että meidän täytyisi vaikuttaa meidän kansalliseen politiikkaamme niin, että me voisimme tehdä Asioit tai viedä asiat päätökseen nopeammin komission kanssa tietyissä asioissa, koska muuten me eh, häviämme. Ja olen ihan iloinen, että me kuulimme tästä. Joskus kun puhun ihmisten kanssa, jotka naureskelevat Euro- Euroopalle ja sanovat, että no europeana, mitäs tämä nyt on, on, niin minä olen todellakin kiitollinen siitä, että te sanoitte, että tämä on nyt malli, jota kopioidaan Amerikassa. Mutta meidän täytyisi tehdä tästä mallista vielä houkuttelevampi. Meidän täytyy todellakin auttaa ja tukea ja todellakin mielelläni vien eteenpäin sitä, mitä te sanoitte esimerkiksi näistä luetteloista tai tällaista rekisteristä. No minä kutsusin sitä luetteloksi. Meillä täytyy olla vapaa pääsy myös näihin luetteloihin tai rekisteriin, muuten tämä ei onnistu. Ja jos joku haluaa jotain tästä luettelosta, niin ehkä jos välttämätöntä, siitä voi jopa jotain maksaa. Mutta siis minä olen käytännön ihminen, en ole mikään lakimies, en minä ymmärrä tuollaista mitään ja välillä minulla tukka nousee pystyyn, kun näin, millä, miten, miten byrokraattisesti ja oikeudellisesti kaikkia asioita lähestytään, kun on kysymys asioista, joita ihmisten pitäisi käyttää. No, me saimme hienoa tietoa näistä asioista ja ongelmista ja olen pahoillani niiden kollegoiden puolesta, jotka eivät voineet olla paikalla. He eivät ole laiskoja, vaan he ovat äänestämässä muissa valiokunnissa, mutta me välitämme kaiken tiedon heille. Ja sitten vielä haluaisin muistuttaa että meidän eh, kirjastobriefing on ihan mahtava. Jos te katsotte tätä, niin ihmiset ovat todellakin tehneet paljon eh, tämän... Eh, tässä on kysymys näistä, mitä kaikkea meidän me löytyy. Tämä on mahtava työ, mikäli teillä ei ole, niin annetaan tämä asiantuntijoille mukaan. Mielestäni tämä on ainakin meille kaikille erittäin avuksi, ehkäpä myös teillekin. Kiitokset ja kaikki kollegat ovat nyt vapaita, paitsi ne, jotka jäävät koordinaattoreiden kokoukseen. Kiitos. Nähdään kello 15 iltapäivällä. Silloin puhumme koulutuksesta. Ei Erasmusta, vaan Yes Euroopasta. Kiitos. Ja jos te nyt sitten voisitte poistua salista ja ottakaa mukaan ne, tästä nämä paperit vielä, niin